Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan, koska meidän pitäisi nyt aloittaa, piti aloittaa kymmenen minuuttia sitten työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kokous. No sitten esityslistasta McIntyren lausuntoa käsitellään huomenna kohdan 22 jälkeen, eikä kohtana 11. Ja myöskin kohta 18, jossa äänestetään Howitin lausunnosta. Se käsitellään 9.12. Eli siitä, käsi, tai siitä keskustellaan aikaisemmin, mutta siitä ei vielä äänestetä. Jos ei ole muita kommentteja esityslistaluonnokseen, se on hyväksytty tällaisenaan. No sitten puheenjohtajan ilmoituksina haluaisin kertoa teille ensinnäkin työpajasta, joka liittyy osa toimintaan, joka liittyy kaiken ikäisille tarkoitettuun turvallisempaan työympäristöön. Se järjestetään parlamentissa kello 15.30 toinen joulukuuta. Toivottavasti pääsette sinne runsaslukuisena paikalle. Niin, pahoillani, että nyt tässä hypin kielestä toiseen, pahoittelen tulkeille, mutta joskus meillä on englanninkielisiä asiakirjoja. No sitten yhdeksäs ensimmäistä valiokunnan kokous. Pyytäisin, että kirjoittaisitte tämän muistiin. Meillä on ylimääräinen kokous siis Strasbourgissa tällöin valiokunnassa. Ja se on siis yhdeksäs ensimmäistä aamulla torstaina. No sitten kolmas tieto liittyy parlamentin ää, äh, kauteen 2014 kansalliset ja eurooppalaiset parlamentaarikot kokoontuvat eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja artiklan 13 täytäntöönpanon puitteissa. Eli tämä liittyy talous- ja rahaliiton hallinnon asioihin ja sekä pidetään 20 tammikuuta Siitä tulee lisää tietoa lähiaikoina ja toivottavasti saadaan sopimus aikaiseksi parlamentissa Kreikassa, joka liittyy näiden eri, tai näihin eri kokouksiin siihen, sellaisena kuin ne on artiklassa 13 määritelty. Eli järjestämme kokouksen, parlamenttien välisen kokouksen, jossa puhutaan sosiaalisesta ulottuvuudessa rahaunionissa ja myöskin kasvusta, nuorisotakuusta ja myöskin eläkkeistä sekä sosiaalirahojen käytöstä. Ja nämä kaksi teemaa käsitellään yhteisen ikään kuin otsakkeen alla. Ja tämä liittyy itse kasvun tarkasteluun, vuosittaisen tarkasteluun. Tämä on sovittu koordinaattoreiden kanssa ja tämä kokous, parlamentin välinen kokous, järjestetään 22. tammikuuta kello kolmekymmentä eli merkatkaa tämä ylös kalentereihin ja tulkaa runsaslukuisina paikalle. No sitten seuraava kohta, neljäs kohta, tiedotusasioita. Me kokoonnuimme koordinaattoreiden kanssa koordinaattoreiden kokouksessa sen jälkeen kun koordinaattorit tapasivat komissaari Andorin, ja tämä liittyy työmarkkinaosapuolten välisiin sopimuksiin, ja tarkoituksena on julkaista lehdistötiedote. Tämä jaettiin koordinaattoreille ja kolme parlamentin ryhmää vastustivat sitä, että tämä tiedonanto sitten jaettaisiin kaikille vastoin sitä päätöstä, mikä itse tekivät koordinaattorin kokouksessa, joten ehdottaisin, että nyt tänä iltana tutkisitte näitä, tekisitte tarkistusehdotuksia sen sijaan, että sanottaisiin vain ei, koska nämä koordinaattorit kieltäytyvät julkaisemasta tätä tiedonantoa. Teen tästä sitten yhteenvetoehdotuksen, joka jaetaan koordinaattoreille, jotta se voidaan sitten huomenna aamulla hyväksyä. No sitten kohta viisi tiedotusasioita. E- turhaa tulkausta ei ole ollut. Ah, on ollut yksi tapaus, yksi tulkaus Ranskasta Englantiin joka liittyy Huvitin äh, mietintöön. Hän on Bulan ei ollut paikalla. Niin, EPP edustajat vain yksi paikalla. Mutta toivottavasti tämä tieto menee kuitenkin eteenpäin. Sitten kuudes ilmoitusasia. Meidän työmme asiakirjamme lähetetään sähköisesti ja myöskin kokouksen asiakirjat ovat internetsivustolla saatavilla, joten pyydän, että käytte niitä sieltä katsomassa. No sitten siinä olikin ilmoitusasiat, joten mennäänpä eteenpäin kohtaan kolme ja ehdotan, että nyt annamme puheenvuoron valmistelijalle Richard Howittille, jotta hän voi kertoa tarkistuksista ja myöskin kompromissitarkistuksista, joka liittyy tähän lausuntoluonnokseen tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskien tietojen julkistaminen. Eli valmistelija, olkaapa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja. Haluan muistuttaa kaikkia aluksi siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia, jota komission jäsen on vetänyt, sille on saanut hyvin laajaa tukea mukaan luettuna myöskin yritysmaailman, jossa hyvin merkittävät yritysten edustaja CSA Eurooppa, joka on, toimii täällä Brysselissä, joka edustaa tuhansia yrityksiä, maailman eh, Business Council kestävän kehityksen puolesta, jossa ovat mukana johtavat yritykset, jotka pyrkivät siirtymään kohti kestävämpää taloudellista toimintaa. Siis paljon suuria nimiä, jotka ovat meille kaikille tuttuja. Nämä kaikki ovat periaatteessa tämän lainsäädännön puolesta, jota herra Barnier on esittänyt, siis keskusta oikeistolainen sen ei keskusta vasemmistolainen, ja hän on äh, kovasti kampanjoinut tämän puolesta, ja minäkin olen jo tätä kolme, vuotta, kolme kertaa tässä valiokunnassa on tehnyt mietintöjä, olen pyytänyt tätä lainsäädäntöä. Me olemme tehneet todellakin näin, on ollut vaikeuksia eri poliittisten ryhmien keskenkin täällä, mutta, mutta olemme kuitenkin tehneet kompromisseja, joista on sovittu yhdessä kansapuolueen, Alden, sosiaalidemokraattien kesken ja uskon vakaasti, että on mahdollista, että tälläkin kertaa se on mahdollista. Uskon myös, että kun on integroitua raportointia, niin sen sijaan, että tulisi uutta raportointivelvollisuutta yrityksiä, joka liittyy kestävyyteen, ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin vaikutukseen, se, että se integroidaan vuotuiseen raportointiin. Se on ystävällisempää yritysten kannalta ja minusta tämä on hyvin tärkeä osa, tämä integroitu lähestymistapa, ja se on se, mitä me pyrimme vahvistamaan. On kysymyksiä esimerkiksi se, että pitäisikö komission esittää ohjausta asiassa, pitäisikö olla täsmällisempiä toimeenpanossa, mutta jätämme sen kuitenkin sen valtio, jäsenvaltioiden tehtäväksi ja tarkistuksissa, jotka, joita tuen, jotka eivät ole kompromissi tarkistuksessa mukana. Niin on mainittu nämä valiokunta voitte ottaa asiaa kantaa. Me keskustelemme kuitenkin tänään siis kompromisseista nyt iltapäivällä. Minä olen pyrkinyt vahvistamaan kompromisseja, etsimään niitä kanssa viime viikolla, jossa saimme aikaan edistystä. Ja myöskin erillisessä kokouksessa herra Bulainin kanssa, en tiedä voi puhua hänen puolestaan, mutta hän on kansapuolueen varjoesittelijä ja minun avustajani oli tulkkina ja pääsimme asiassa eteenpäin ja, ja sanoisin kuitenkin, että hän on tällaisen parhaansa, tämän sanoisin hänen puolestaan. Joka tapauksessa olemme siis pyrkineet luomaan nämä kompromissit ensinnäkin niin, että olisimme mahdollisimman lähellä sitä, mitä herra Barnier esittää. Emme pyri muuttamaan sitä mihinkään suuntaan ajatellen tätä parlamenttia. Minä olen ollut valmis nähtyäni Alden ja EPPn tarkistukset tarttumaan avainkysymyksiin, jotta liikkuisin heidän suuntaansa niin, että he voisivat tukea kompromisseja. Ennen kaikkea on lisännyt sanoja, missä relevanttia Alden de Packerin tarkistuksista ja ennen kaikkea sanamuodot, jotka liittyvät materiaalisuuteen, joita Rova Essaja EPPssä on esittänyt tarkistuksissaan ja myöskin mitä herra Poulain on esittänyt omissa tarkistuksissaan, jotka liittyvät sosiaalisiin investointeihin. Minä olen säilyttänyt sen lähestymistavan, joka tässä on ollut Eli yritykset ovat pyytäneet meiltä, että olisi tällainen soveltamis, sopeuttamis, sope, noudattamismenetelmä, eli jos on nopeutta, so, noudattaa tai ei on enemmistään se, vai näyttää siltä, että jotkut tässä valiokunnassa pyrkivät poistamaan tämän viittauksen noudattamiseen. Me, tavallaan tämä johtaa siihen, että se, että selit, Tämä lähestymistapa on hyväksytty Tanskan lainsäädännössä. 96 prosenttia on valinnut noudattaa lainsäädäntöä. Se voi olla suosittua yritysten piirissä. Se, että on tällaisia vaatimuksia, jotka liittyvät raportoitiin, jotka ovat EU-tasolla voimassa. Siis se järjestelmä, olemme tehneet, niitä voitaisiin noudattaa. Ja on äh, lukuisia, jotka pyrkivät tekemään tämän pakolliseksi tai vaihtoehtoiseksi määrätyksi, niin se ei auta tässä. Comply or explain on sitä, että ei tarvitse olla tällaista vanhaa periaatetta, pakollinen tai vapaaehtoinen, ja on, on syytä pitää pois tekstistäkin tästä syystä, kuten olemme tehneet, kun tein aiempaa mietintöä tässä äh, valiokunnassa, joka hyväksyttiin parlamentissa. Sitten vaikutusala. Miten suuri täytyy yrityksen olla, ajatellen työntekijämäärää tai liikevaihtoa, jotta sen täytyisi noudattaa näitä määräyksiä? Barnier on lähtenyt sitä liikkeelle, että hän on kaksinkertaistanut määräykset olemassa olevista verrattuna omattaviin sääntöihin, ja tämä perustuu vaikutusarviointiin, jonka komissio on teettänyt. Toisaalta me on vaatimuksia, että mentäisiin vielä pitämällä, eli tämä koskisi vieläkin vähempää, pienempää määrää yrityksiä ja puolueet. Tämä on siis keskusta oikeiston kantu, keskusta vasemmiston mennyt toiseen suuntaan. Missä tämä on klassinen tapaus, jossa meidän pitäisi noudattaa alkuperäistä komission ehdotusta. Ja minä ymmärrän, että EPPn ryhmä päävalikunnassa, oikeusasianvaliokunnassa, vastuvalikunnassa tulee tukemaan tätä lähestymistapaa, ja minusta meidän pitäisi noudattaa samaa lähestymistapaa. Tästä syystä, jos me onnistumme saimme pidettyä tästä kiinni. Silloin monet tarkistuksia, 36 Debakkerilta, 79 olisivat sellaisia, että raukeaisivat, mutta Alteryhmän kollegoille sanoisin, että heidän viittauksensa, mutta nettoliikevaihdosta vuotuisliikevaihto on valmis tukemaan sitä periaatteessa, jos siis sillä periaatteella, että pyrin samaan aikaan yksimielisyyttä. Mitä tulee omiin kollegoihini SD, ne siitä, että olisi vuos, maakohtainen veroraportointi osana tätä raportointia. Minä kuitenkin sanoisin, että, että meillä pitäisi olla maakohtaista avointa verotusraportointia, mutta kuitenkin niin rehellinen ja avoin yksilönä joka on nyt yli kymmenen vuoden ajan ollut käsittelemässä näitä asioita. Kysymys vain, onko hyödyllistä ja käytännöllistä se, että tämän tyyppinen raportointi on mukana tässä raportoinnissa, siis tämä verotusraportointi. Jos valiokunta tätä, haluaa tätä, olen valmis tukemaan sitä, mutta minä kuitenkin mietin sitä, että pitäisi tätä käsitellä erikseen sen sijaan, että sisältettäisiin direktiiviin, direktiivi, josta on tehty vaikutusarvioinnit. Ja sitten herra Mann ei ole paikalla, tapasin hänet lyhyesti hän keskusteli herra Villon ja EPP-ryhmän kanssa asiasta. Monet hänen tarkistuksistaan menevät paljon pitemmälle siinä, että pyritään itse asiassa hylkäämään koko esitys. Olen, ja minä sanoisin EPP-ryhmälle, niille, jotka kuuntelevat herra Manin puolesta, Saksan hallitus neuvoston työryhmässä on, on hyvin kriittinen näiden esitysten suhteen, mutta se on valmis menemään yhtä pitkälle kuin herra Barnier ja Business Europe – keskustelu Saheran Baltasaaren kanssa vastuvaliokunnassa on tullut aivan sama, ja minusta olisi outoa, että tässä valiokunnassa me ottaisimme kielteisemmän näkemyksen esitykseen kuin Saksan hallitus on ottanut, tai Business Europe on ottanut. Joten minun ehdotukseni herran Manille ja EVP-ryhmälle on, että minä tuen eh, monia hänen tarkistuksiaan, jotka koska koskevat pien, poikkeuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Olen 19.27, niistä olen hänen kanssaan yhtä mieltä. Ja silloin hän vetäisi pois tarkistus, jo poistavat olennaisia ohtia 2021. Eh, minä 42, 44, 47, 72 jäisivät sopimuksen ulkopuolelle. Sitten on vielä 30 ja 38, jotka liittyvät vaikutusalaan. Joka tapauksessa olin sanonut, että minä tuen herra Bulonin eh, tarkistuksia 36, jossa on sosiaalinen investointi, joka on hyväksytty kompromissitekstin osaksi. Sitten ALDE, olen tavannut herra de Bakkerin, ja minusta me kävimme hyvin hyödyllisen ajatusten vaihdon, mutta haluaisin pöytäkirjaan, että hänen sanamuotonsa way relevant, eli missä olennaista 23 tai 26 nämä on olennaton mukaan esityksen, joten aldi on hyvin pitkälti mukana kompromissityksessä, mitä toivon, että hän ja hänen ryhmänsä ymmärtävät, että jos tar- kompromissitarjoitukset hyväksytään, että De Backer ja hänen kollegansa silloin vetäisivät pois 20, joka poistaa kohdan 5, 36 vaikutusalaa, 37, 38 vaikutusalaa, 76, 78 vaikutusalaa koskien, ja myy minun oma kollegani Rekner 79 tarkistuksen ensimmäinen osa koskee, saa sekin myöskin raukeaa siis samalla kertaa. Haluaisin pyytää Aldea pohtimaan vielä kerran sitä, voisiko se harkita sitä, että poistettaisiin ne, jotka liittyvät vaikutuksia monimuotoisuuteen syistä, jotka minä sanoin, että että vedetään myöskin 58, 59, 71, 84 comply explained periaatteella. Silloin jos tämä poistetaan, se merkitsee sitä, että tätä direktiiviä olisi pakko noudattaa, ja sitä varmaankaan ei haluta. Ja pyytäistä pohditaan tätä. Joten 67 pakkerin tarkoitus, minä en ymmärrä sitä, ja sehän pyrkii poistamaan poikkeuksen alalta, jossa yritykset tekevät vuotuisia raportteja. Minusta tämä on hyvin järkevää ajatellen ja kohtuullista ajatellen sellaisia yrityksiä, jotka jo tekevät tätä. Ja loppukommentti vielä, herra puheenjohtaja, joka myöskin alle kollegoille on tämä äh, tuotantoketju, arvotantoketju. On monia äh, arvoja kollegoja, jotka sanoisivat, että pääongelmat ovat yrityksen äh, pääjohdossa, joka on sijoittunut johonkin eu maahan ongelmat, joita on ollut, jotka liittyvät ympäristökatastrofiin ja ihmisoikeuksikkomuksiin, syrjintään ja niin edelleen. Lähes aina tapahtuvat alempana tuotantoketjussa, toimitusketjussa, kun on kysymys alihankkijoista tai liikekumppaneista. Ja siksi, että jos silloin poistetaan ketju kokonaan tämän toimitusketju tämän direktiivin vaikutusalasta ei tule olemaan hyväksyttävää laajalta katsottuna ja sitä kautta tavallaan ei saavutettaisi tavoitteita. On hyvä huolestunut siitä, että jos yrityksellä yhtäkkiä olisi sataprosenttisesti vastuussa kaikesta, mitä jokin toimittaja tekee, sekä ne olisi hyväksyttävää. Mutta ajattelen GRIin ohjeistoa, siellä on löytyy järkevä vastaus tähän. Yritysten täytyy arvioida, missä on ongelmia ja katsoa, mikä olisi asianmukaista, jotta voitaisiin ohjelmaan, ongelman tarttua. Ja suurin osa yrityksistä on suostunut tähän kansainvälinen työnantajajärjestö Business Europe ja kansainvälinen kauppakamari, joku Eurochambren kansainvälinen versio. Minusta tämä pitäisi hyväksyä tähän tekstiin, ja minä olen tehnyt tässä myöskin esityksiä mutta kollegat Aldessa ovat vielä täysin vakuuttuneita tästä. He ovat sanoneet minulle, että he ovat valmiita tukemaan kompromisseja niin kauan kuin on erillinen äänestys tästä sanamuodosta. Ja esittelijänä, minä vaikka olin rimiä tänä kanssaan, minusta heillä on oikeus pyytää tätä ja minä järjestän asian sihteeristön kanssa niin, että voidaan hyväksyä tämä heidän vaatimuksensa. Mutta aika, jota meillä on tämän päivän 19. joulukuuta välillä, merkitsee, että meidän pitäisi pohtia tätä yhdessä, koska minä haluaisin mieluiten kompromissin, jota ALDE tukisi. Herra Boulon EPPn puolelta on puolesta on tyytyväinen sanastoon, joka minulla on, mutta haluaisin kuitenkin, että Altikin olisi mukana tukevassa esitystä. Sanoisin tämän mielelläni kollegalle, ystävälle Herran Vakkerille. on pahoin sitä, että me meinaa kauan aikaa, rouva puheenjohtaja, mutta olen pyrkinyt, olen pyrkinyt muodostamaan kompromisseja hyvin tärkeästä esityksestä. Ja minä toivon, että tämä ajatus tänään iltapäivällä tulee auttamaan meitä saavuttamaan rakentavan ja myönteisen askeleen eteenpäin. Kiitoksia Valitettavasti monet niistä henkilöistä, jotka mainitsit, eivät ole tällä paikalla, mutta toivottavasti ne, jotka ovat paikalla, auttavat niitä, jotka eivät ole paikalla, jotta pääsemme siihen suuntaan, mihin te haluatte mennä. No sitten varjoesittelijälle puheenvuoro. Enna Philip Dapaka ja sitten Lambert? Ei? Eikö? Okei. Okay. Philip ensiksi ja sitten Erik Renne. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä ja laajasta selityksistä ja myös yksityiskohtaisista keskusteluista viime viikolla Strasbourgissa, jossa pääsimme eteenpäin monissakin kompromissitarkistuksissa ja monissakin aiheissa, josta hän puhui myös äskeisessä puheenvuorossa. Minä myös ymmärrän, että tämä on varsin mutkikas ja jopa tunteellinen paketti. Monia tarkistuksia on esitetty ja tietenkin on vaikea saada kompromissia, varsinkin jos kaikki, jos ö, tarkistukset menevät oikealle tai toiset taas vasemmalle, ja tietenkin täytyy, on vaikea löytää sellainen, joka on hyväksyttävissä kaikille. No, voisin aloittaa ensimmäistä aiheesta, tämä comply or explain. No, esittämäsi äh, asia on ihan ymmärrettävä. On joko comply, comply tai explain, ellei noudateta, niin miksi näin on. Äh, ehkä me, me tässäkin voimme päästä eteenpäin. Ja sitten jätetään nyt keskustelu pakollisuudesta ehkäpä myöhemmälle hetkelle ja yritän myös saada oman ryhmäni hyvän kompromissin, että saadaan hyvä sama muoto. Eräät kollegani ovat myös ehdot, tehneet ehdotuksia tämmöistä soveltamisalasta. Jotkut kannattavat kapeampaa alaa, mutta kun esitteli, kun havainnot on ihmisiä, jotka haluavat laajentaa soveltamisalaa, ja tämä ei missään tapauksessa ole hyväksyttävissä. Ja tärkein asia tässä on se, että soveltamisalassa määritellään, minkä tyyppisiä yhtiöitä tähän asetuksen piiriin otetaan on tietenkin ottaa mukaan laajemmat, isommat yhtiöt, mutta sitten näistä pienemmistä täytyy varmastikin etsiä kompromissia. Ja sitten vielä lopuksi pari huomautusta. Ensimmäinen kompromisseista C. Meillä on lisäys, disability tai etninen, etninen alkuperä. Siis vammaisuus tai etninen, äh, sukupuoli tai etninen alkuperä, äh, rodollinen tai suku, äh, etninen alkuperä. Tietenkin täytyy, eihän voida lähteä kehittämään yleistä konseptia sitä, miten, äh, siihen, miten äh, yhtiö käsittelee sitten äh, vammaisia tai etnisiä vähemmistöjä. Samaan aikaan kuitenkin, kun yritykset palkkaavat ihmisiä, totta kai, etteivät he voi, siellä voi kysyä, että onko vammaisuutta tai on, mikälainen etninen tausta on, <clears throat> täytyy tästäkin sanamuodosta täytyy ehkä vielä vähän keskustella mutta totta kai silloin, kun pyydetään raportoimaan näistä, niin silloin täytyy tar- voida tarkistaa, että en tiedetä, millä tavalla myös tehtiä voidaan jakaa, ellei voi kysyä ihmisten, ihmisten taustoista mitään. Ja lopuksi tärkeä meidän kannaltamme, ehkäpä keskeisin, tämä koskee lisäystä ja keskustelua tästä arvoketjusta. Meillä on ollut tämä keskustelu, se, se tuli esille varjojen tapaamisessa, että se on todella vaikeaa meidän ryhmällemme hyväksyä tätä, koska nykymuodossaan se on todellakin kokonainen arvoketju. Ja eikä, eihän tämä ole nyt ratkaisu, mitä me etsässä etsimme. Annapa ehkä hieman oudon esimerkin, jos tarkastellaan kynää, niin kynässä on pieni kumipää, täytyy varmistaa, että se yritys, joka valmistaa näitä kyniä, vastaa sitten koko arvoketjusta aina tuohon kumiin asti? Pitääkö tarkistaa kaikki vaiheet? No, tämä on tietenkin tietylle yritykselle liian suuri vaatimus. Ja tämä kokonaan, koko arvoketju on liikaa vaati, vaadittu. Jos halutaan vain adekvaattia seurantaa, niin onko esimerkiksi istutukset tehty oikealla tavalla. Tämä ei varmastikaan ole ratkaisu. Minusta tämä on meidän ryhmälle todellakin vaikea kohta keskustella viime viikolla. Niin kuin myös varjoistelijan koko, kokouksessa yritin vakuuttaa kollegani, mutta tämä on meille varmastikin edelleenkin vaikea paikka. Ehkäpä tässä voitaisiin saada jotain liikettä aikaan. Mutta tämä on kuitenkin meille kovin vaikea. Uskon myös ja uskonkin, että me olemme kuitenkin loppusuoralla, me olemme päässeet eteenpäin. Ja vaikkakin mielipiteet ovat olleet kovin erilaisia, olemme saaneet kuitenkin paljon yhteisiä asioita, on vielä avoimiakin asioita, niin kuin esittelijä mainitsikin, mutta kuitenkin keskustelun, keskustelu on käyty hyvässä hengessä ja toivottavasti niitä voidaan jatkaa lähipäivinä ja lähiviikkoina ja toivottavasti voimme päästä hyvää mietintöön. Kiitoksia. Merci. Bon. Kiitoksia. Eli kaikilla on nyt hieman huonoja tapoja tässä ajankäytön osalta, koska me olemme hyvin jo myöhässä, eli meidän pitää nyt pysytellä puheajoissa, järkevissä, kohtuullisissa puheajoissa. Pyrin nyt tässä hallinnoimaan aikaa, niin kuin puheenjohtajan kuuluu. No niin, Evning, Evlin seuraavana. Vai haluatko korvata tätä esittelyä, joka ei ole paikalla? No Evelyn Regnelille puheenvuoro. Ja sitten Esa ihan. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole mitään syytä nyt minua moittia, minä olen sanainen. Richard Howitt on hyvin laajasti sanonut asioita, joita voin täysin tukea. Mutta tämä mietintö on tärkeä käytännöllin syystä käytännön liike-elämälle. Minäkin olen puhunut monien yritysten edustajien kanssa ja pidän erityisen tärkeänä sitä, että tämä valiokunta oikeusvaliokunnalle esittää hyvin perustellun lausunnon minun tarkistuksistani sen verran, että minulle oli erityisen tärkeää se, että työntekijöiden lukumäärää vedettäisiin alemmaksi ajatellen sitä, mikä, mistä määrästä heitä liikkeelle, että on velvoite raportoida, koska olen lähes epätoivoinen ajatellen sitä, miten Euroopan parlamentin täysistunnossa esimerkiksi me keskustelemme Bangladesissa palaneista tehtaista. Me käymme jatkuvasti keskusteluja yrityksistä, jotka eivät kertakaikkisesti kanna vastuutaan. Ja Richard Howitt ei ole pelkästään tällä vaalikaudella, vaan jo sitä ennen hyvin uskottavalla tavalla eri mietinnöissään osoittanut, että aske, askel askelta meidän pitää nyt tunnustaa se, että meillä on enemmän vastuuta. Vastuuta ei annetaan vasta siinä tapauksessa yrityksille, kun ne ovat suuria. Olen valmis eh, tekemään poistoja tarkistuksiin. Olen puhunut, että pitäisi eh, palkansaajien lukumäärä laskea niin, että saataisiin verrattuna siihen, miten, moni, miten tämä palkka on vastaasi eh, täydessä normaalista työstössä olevia. Eli meitä katsoa, miten ast- vastuuttomia yritykset tässä voivat olla, ja siis siksi nämä esitykseni, jotka koskevat verotus, verotusta, mitään kompromisseja hyvänä, mutta minusta kuitenkin kokonaispaketin pitää olla sellainen, että se on toimiva. Kiitoksia sitten sarjassa. Ja. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää herra Hauittia hyvästä työstä. Minulla on muutama asia, jotka haluaisin ottaa esille, koska EPPn ryhmä sinällään – ja monet meistä yksilöllisenä jäsenenä emme vastusta sinänsä läpinäkyvyyttä periaatteena. Me kyllä tuemme tätä läpinäkyvyysperiaatetta ja niin ikään tämä ei-finanssiraportointi voisi olla myös hyvä yrityksen goodwillin kannalta, jos voidaan sanoa, että tämä on meidän tuotteidemme lähde ja se tehdään tällä tavalla tai tuolla tavalla se voisi olla hyvä yrityksen imakon kannalta, mutta silloin, jos me vaadimme jotain tällaista muuta informaatiota, joka ei ole taloudellista, meidän täytyy varmistaa, että, että se voidaan myös verifioida. Jos me pyydämme, että vuosiraportissa yritysten pitäisi kertoa, miten ne kunnioittavat ihmisoikeuksia ja korrupti- vastustavat korruptiota, no se on ihan ok, mutta ihmisoikeudet, niin kuin työntekijöihin liittyvät asiat, niin kuin Alter varjoesittelijä sanoi, millä tavalla se voidaan verifioida – ne tilintarkastajat, jotka joutuvat verifioimaan vuosikertomuksen, millä tavalla he voivat olla varmoja, että jos sanotaan, että tämä yritys on kunnioittaa esimerkiksi ihmisoikeuksia niiden tuotannossa, niin mikä, mikä on se kriteeri? Koska monissa maissahan meillä on tämän tyyppinen tilintarkastuslaki, että jos laitetaan jotain vuosikertomukseen, sen pitää myös tarkastaa ja tämä, ehkä voitaisiin tehdä sellainen kompromissi, että jos jollakin tavalla, sanotaan, että jos on mahdollista, niin se pitäisi ottaa pois tilintarkastuksesta, koska emme voi vaatia tällaista tilintarkastusta, jota ei voida tarkastaa. Olen varma, että tilintarkastusyhtiöt olisivat kovin haluttomia kirjoittamaan raportteja tai lausumia asioista, joita, joista ne eivät, ole, eivät voi olla varmoja. Tietenkin voi, voivat sanoa, että toivomme, että tämä yritys tekee jotain tai, tai kunnioittaa esimerkiksi ihmisoikeuksia, mutta jos tätä ei voida verifioida, niin se olisi kovin kummallinen tilanne. Niin ikään minun toinen kohtani liittyy tähän silloin, kun me pyydämme tai esitämme, että pitäisi myös kuvata Äh, nämä periaatteelliset riskit. No, tilintarkastuksessa ei arvailla. Tilintarkastuksessa täytyy olla joko varma asiasta tai sitten ei sanota mitään, jos ei ole varma asiasta. Niin luulenkin, että vain tällainen materiaalinen tieto, joka voidaan tarkastaa, se pitäisi sisällyttää vuosikertomukseen. Toivottavasti voitte löytää tähän sanamuodon. Ehkäpä jotenkin tämä ongelma voitaisiin selvittää, koska tämä on ainakin Pohjoismaissa kovin äh, hankala, koska meillä on tarkat tilintarkastuslait, jossa määritellään tarkasti, mitä tarkastetaan. Sitten vielä yksi asia. PK-yritykset, toivottavasti voisimme vielä pohtia sitä, että kun sanoitte, sanottiin, että nämä, nämä ovat komission lukuja ja numeroita, ja on selvityksiä, joilla tuetaan näitä lukuja, mutta näen, että 500 työntekijää on kovin iso luku. <clears throat> mutta kun puhutaan 20 miljoonasta eurosta taseessa ja vuosittainen tulos 40 miljoonaa, ei se nyt niin kauhean paljon ole. Olen huolissani, niin kuin eräät muutkin IPP-läiset kollegani, että onko tämä nyt, lisääkö tämä nyt taakkaa PK-yritykselle vai ei. Jos voitaisiin löytää kompromisseja mutta siinähän sanoitkin alkupuheenvuorossasi, että yrität löytää tai selvittää sen, että pk-yrityksiä ei rasita liikaa, koska pk-yritykset ovat kyllä halukkaita kertomaan kaikki hyvät uutiset, mitä niillä on omassa ket- tuotantoketjussaan. Ja jos, jos siitä voidaan saada hyvää imakaa, kyllä siellä ollaan halukkaita kertomaan. Nämä kaksi asiaa olivat minun huolieni ja toivottavasti voit ottaa huomioon. Kiitoksia. Bien, est-ce que la commission... Hyvä. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Kyllä. Jos voisitte puhua ihan lyhyesti. Thank you, madam. Uh, very quickly. Kiitoksia ihan lyhyesti. Minä halusin vain muistuttaa teitä. No ensinnäkin siis haluan kiittää työ, työstä, mitä valiokunta on tehnyt tämän mietinnön parissa. Näen, että tässä on päästy eteenpäin ja tämä, tässä mennään oikeaan suuntaan. En ole yllättynyt siitä, että kantoja on ollut hyvin erilaisia, mutta kuitenkin tässä liikutaan oikeaan suuntaan. Ehkä muutama kommentti liittyen teknisiin asioihin. Ehkä nämä auttavat teitä. Ensinnäkin tämä soveltamisala. Tarkoituksenamme on saavuttaa tasapaino, joten olemme määritelleet tämän työntekijöiden määrän tärkeäksi parametriksi, jotta sitten josta näkyy sitten, että kuinka tärkeä nämä tiedot ovat, joita pitää raportoida. Ja on hieman puhuttu tästä taseesta ja tuloksesta ja ovatko nämä luvut tarpeeksi korkeita, mutta haluan kuitenkin täsmentää, että raportointivaatimukset on laadittu siten, että jos yrityksellä ei ole 500 työntekijää, niin sitten tällaisia raportointiedellytyksiä tai vaatimuksia ei ole. Ja tämä parametri toimii siten, että yrityksen pitää ensinnäkin saavuttaa tämä raja tai yksi näistä kahdesta parametrista. Eli jos tätä ensimmäistä parametria ei täytetä, niin sitten tätä raportointivaatimusta ei esitetä. Ensiksi otimme tähän tämän 500 työn tekijän luvun ja noin 18 000 yritystä on tässä tämän alaisena. Ja haluan muistuttaa, että jos tässä on rajana kaksisataaviisikymmentä työntekijöitä, työntekijää, niin yrityksen voisi olla 42 000. Ja nyt arvioin, että noin kaksituhattaviisisataa yritystä antaa raportin tai selonteon. Ja tämä on tärkeä asia. Komission uskoo että tässä viitataan ihmisoikeuksiin, korruptioon, ympäristön esimerkiksi. Eli tässä tämä, mitä voin sanoa tällä, tällä hetkellä. Kiitoksia sitten vielä valmistelija. Aivan lyhyesti. Minä toivon, että tämä komission selitys vakuuttaa Rova Essayan ja herra De Bakkerin tästä vaikutusalasta, koska tässä on kaksoislukko. Ja toistaisin vielä sen, että herran Mannin tarkistus, josta puhuin, niissä selkeästi suljetaan pk-yritykset pois. Minä tulen tukemaan tätä. Ja jos voimme tehdä tämän vielä täsmälliseksi, olen valmis siihen. Ja minä toivon, että tällä on kaikki nyt vakuutettu. Miten me sitten kuvaamme mm, näitä eri olennaisia kysymyksiä. Olen valmis keskustelemaan näistä mutta näitä tässä on sellaisia kysymyksiä, joissa voimme päästä todellakin kompromissiin. Haluaisin tämän viestittää teille. Minun mielestäni on täysin mahdollista, että yrityksiltä yksilön politiikkailla pyritään niin, että että voidaan ottaa selittää mukaan eri, erilaisia ryhmikulvia ihmisiä, koska yrityksiä, joissa on johtavissa asemissa äh, vammaisia, mutta me, niin kuin sanottu, uskon, että voimme päästä tästä asiasta yksimielisyyteen näistä kaikista eri kysymyksistä. Mitä tulee sitten tähän arvoketjukysymykseen? Kiitos siitä, mitä kumpikin ryhmä on sanonut sekä Rova Essaja että herra de Bakker, Rova Essaja. Jos on laaja joukko yrityksiä kuuntelemassa tätä keskustelua. Ja me kaikki nyt sanomme, että periaatteessa me tuemme tätä. Se on jo sinänsä voimakas viesti heille. Ja olen sanonut, sanoin tämän herran Packerille yksityisesti, e, yrityksille myöskin, että olisi hyvä, jos saisimme sellaisen sanamuodon heiltä, joka, jonka kosketetaan arvoketjua sanamuoto, joka oli sellainen, joka olisi heidän kantaa hyväksyttävä. Se oli myöskin silloin helppo meidän tukea ja olen valmiita tekemään tämän ajatellen tätä yhteistä tekstiä. Minun oma näkemykseni on se, että tämä asianmukainen varovaisuus on hyvä periaate, mutta niin kuin sanottu, olen valmis ottamaan tämän huomioon. Me tulemme äänestämään erikseen vielä tästä sanamuodosta näissä tarkistuksissa hänen ryhmänsä ja hänen kannaltaan katsottuna nämä näkemykset tulevat heijastumaan. Ja Rova Reignea, totta kai on tilanne, jossa vaikutusalaa pitäisi laajentaa, että lukuisempia yrityksiä vedettäisiin mukaan. Ja se, mitä te ehdotatte, on se, että tämä olisi tarkastus, samalla aikaan kuitenkin eh, tämä ei finanssiraportointi yritän sopeuttaa tässä normaaliin raportointiin ja yritän ottaa huomioon nämä kumpikin puolta asiasta. vai Saja, teillä on kaksi tarkistusta. Toisessa puhutaan erityisesti edellisestä raportista ja raportista. Tämä on minu, minua hiukan huolestuttavaa, koska monet sanovat, että he eivät halua tehdä erillisiä raportteja, haluavat integroida tämän osaksi omia raportointia, haluavat tästä virtaviivaisemman tavan toimia. Pyytän sitä pohtimaan tätä. Ja jos ajatellaan tätä tilintarkastusta, komissio ei sanonut siihen mitään, mutta ne myöskin sanovat, että tämä ei olisi ongelma, jos tämä on tällaisessa eh, hallinnollisessa lausunnossa, silloin tilintarkastusyritys eh, tarkastelee sitä eri tavalla, koska eri yrityksillä on eh, raportointi, joka koskee kestävyyttä ja on erityisiä rakennukset, joka tekee paljon työtä, joka liittyy ihmisoikeuskysymyksiin, ja todellakin se on täysin mahdollista, että minusta herra Barnier on tehnyt tässä kompromissin, hyvin pitkän menevän kompromissin. Kiitos olva puheenjohtaja siitä, että olet ollut niin kärsivällinen. Eh, Kiitoksia, ja muistutan, että Äänestämme ensiksi tarkistuksista. Jos joku ryhmä haluaa vielä saada kompromisseja läpi, niin sitten ei pidä näistä muista tarkistuksista äänestää. Ja hyvä valmistelija, ei, tässä ei kompromisseista äänestetä erikseen. Kompromissi on kompromissi. Eli äänestämme huomenna, jotta jurivaliokunta sitten voi ottaa meidän ehdotuksemme huomioon, eli äänestys, on 17. joulukuuta. No niin, nyt pääsimme tästä kohdasta eteenpäin. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron kohdassa neljä Jutta Steinrykille. Esittelijälle hän voi esittää kompromissitarkistukset omassa oma-aloitteisessa mietinnössä, joka liittyy työsuojelutarkistukseen hallituksen strategian työolojen parantamiseksi Euroopassa. No niin, olkaapa hyvä esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä muutama minuutti sitten oli vakuuttunut siitä, että me onnistuisimme saamaan hyvän mietinnön laillisten työntekijöiden ja laillisten, laillisten toimivien yritysten ja työntekijöiden etujen mukaisesti – jotka kärsivät laittomuuden hyväksikäyttämisestä. Tänään aamulla meillä oli viimeisin tapaaminen varjoesittelijöiden kesken ja me olemme hyvin intensiivisesti keskustelleet kompromisseista, jossa ollaan kyllä jossa olen lähes, mennyt vastaan monia muita ryhmiä, poliittisia ryhmiä, kaikki eivät tätä niin ole hyväksynyt. Siksi No painottankin tässä vielä, että en halua puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan enkä myöskään yritysten toimintaan, eikä se mikä vahingoittaa niitä. On erityisesti kysymys siitä, että yritykset ja jäsenvaltiot saisivat lisää selkänojaa ja tukea. Vetoankin nyt tässä, jos me tänään vielä käymme keskusteluja. Tässä ei ei unohdeteta yhtään mahdollisuutta, jossa me todellakin voisimme saada aikaan yhteisen kannan valiokunnan tasolla, joka lähettää selkeän signaalin ulos, jonka mukaan me emme hyväksy mitään väärinkäytöksiä emmekä laittomuuksia Euroopassa. Luulenkin, että meidän pitäisi pystyä tässäkin pääse, päästä, meidän pitäisi pystyä pääsemään ää, äh, niin pitkälle pystymme tekemään kompromisseja. Tämä mietintö on ehdottoman välttämätöntä, koska ajattelemme, että pimeä työ Euroopassa – on valtavasti ja kammottavassa mitassa noussut, verokiertoa ja työntekijöiden väärin, äh, väärinkäyttö on lisääntynyt. Ja mehän haluamme, tämä vaik- me haluamme, että nämä luvut pienevät. Kuitenkin yhä useampi työntekijä on epätavallisissa työsuhteissa ja varsinkin silloin, kun he ovat äh, siirtotyöntekijöitä, heitä sorretaan ja riistetään, ja tämä ongelma voidaan hoitaa vain Euroopan tasolla. Olen puhunut useiden jäsenvaltioiden edustajien kanssa, ja on hyvin vaikeata jäsenvaltiossa äh, kun ajatellaan, että jäsenvaltiossa on kuitenkin yrityksiä, jotka toimivat kuudessa seitsemässä maassa, meillä on ollut useinkin sellaisia tapauksia, joista olen äh, puhunut kollegojen kanssa, jotka ovat klassisia esimerkkejä siitä, missä todellakin Tarvitaan rajat ylittävää työtarkastusta. Kun ajatellaan esimerkiksi tällaisia aliurikoitsijoita ja postilaatikkofirmoja, joita toimii monissa maissa. Erään suuren poliittisen ryhmän puolelta on esitetty suuria varaumia sen suhteen, että että työmarkkinaosapuolet sisältyisivät tähän mukaan. Pyydän muistamaan, että on jäsenvaltioita, jossa tämä on osa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Me emme voi myöskään unohtaa tällaista. Ja tässähän me olemme käyneet keskusteluja siitä, että työmarkkinaosapuolet, myös ammattiliitot ovat kiinnostuneita siitä, että yritykset toimivat hyvin, että työpaikat säilyvät ja että tietenkin myös, että lainsäädäntöä lakia noudatetaan. En ymmärrä ollenkaan, millä tavalla on suuria ongelmia tämän mietinnön kanssa, koska siellä ja täällä myös mainit, tässä mainitaan se realiteetti, joka on todellisuutta monissa Euroopan unionin jäsenmaista, että mainitaan työ, työmarkkinosapuolet. Minusta tämä mietintö oltaisi, sitä oltaisiin voitu, voitu vahvistaa. Me olisimme voineet hyväksyä hyvän mietinnön, mutta näyttää nyt siltä, että että meidän täytyy jatkaa neuvotteluita huomiseen asti ja sitten jää nähtäväksi, ovatko nämä pelkästään tyhjiä sanoja, että tässä vaan sitten vahvistetaan jäsenvaltioiden verotuloja eikä, eikä onko nyt, onko nyt todellakin arvokasta suojella työntekijöiden etuja, kun on kuitenkin välittäjiä, jotka hyödyntävät väärin ja laittomasti ihmisiä. Tärkeintä on vastustaa, vastustaa laittomuutta. Siksi onkin tärkeää, että parlamentin tasolla saadaan yhtenäinen hyvä linjaus huomenna. Niin, niin, muita puheenvuoropyyntöjä oli paitsi herra Onri. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, Valitettavasti varjoesittelijämme on ulkomailla parlamentin virkamatkalla. Hän ei pysty puhumaan, mutta minä en nyt välttämättä puhu edes hänen nimissään, vaan omissaan nimissäni. Ajattelen tätä keskustelua. Minä katsoin tätä kompromissipaperia. Saimme äskettäin sen uusimman version. Minulla on edelleenkin ongelmia lukuisien kompromissin osalta ja niistä sanoisin nyt muutaman sanan. Aloitamme aivan alusta. F-kompromissi on ensimmäinen, joka on minusta ongelmallinen. Nimittäin se osa, joka puhuu kollektiivisesta valitusoikeudesta, koska minusta Tämä on sellainen kiista jota, ja asia, josta keskustellaan erinäisissä jäsenvaltioissa ja käytäntö vaihtelee jäsenvaltioittain. Nimittäin äh, ajattelen miksi etujärjestöjä, esimerkiksi ammattiyhdistyksiä, edustavatko ne kaikkia työntekijöitä vai vain omia jäseniään. On sellaisia jäsenvaltioita, jossa eh, ammattiyhdistyksellä annetaan valtuutus edustaa kaikkia, mutta tämä on asia, minusta tätä ei voida tähän määritellä, koska tässä on kysymys sellaisista kysymyksistä, jotka ovat poikkeavia työlainsäädännössä eri jäsenvaltioissa. Ja, ja tämä asia kuuluu jäsenvaltioille tässä mielessä. Mennäänpä sitten eteenpäin. Kompromissi G. Minä en oikeastaan ymmärrä Miksi tätä jälkikäteistä rekisteröintiä, mitä tulee laittomiin työntekijöihin, miten tämä voidaan kuvitella? En oikein ymmärrä, minkälaisiin, minkälaisia tutkimuksia tapahtuu tässä. Ei ole täysin selvää se, miten voidaan antaa äh, tietoa etukäteen työnantajalle äh, tai valvonnan, valvonnasta. Sitten I-kompromissista sanoisin, siinä sanotaan oikeastaan vain, että työntekijöiden edustajat pitää vetää mukaan tällaiseen valvontaan. Tästä olen hyvin eri mieltä, koska minusta tämä valvonta on viranomaisten tehtävä, koska olennaistahan on se, että viranomainen, joka tukeutuu yleisen sektorin, se on sekä työntekijöiden että työnantajien yläpuolella. Ja se on, sitä koskevat lainsäädännöt, kokeilainsäädännöt, joten tämä merkitsee sitä, että sekä työnantaja ja työntekijät ammattiyhdistyksissä, ne osallistuvat suoranaisesti tällaiseen valvontaan, se on minusta jotakin sellaista, mikä johtaa tilanteeseen, joka ole hallittavissa eikä hyväksyttävissä. Ja koska ne, jotka ovat asianosaisia, ei voida odottaa heiltä, että he toimisivat täysin äh, tai käsisivät kysymyksiä täysin objektiivisesti ja puolueettomasti sitten. Tässä J-kompromississa viitataan siihen, että mitä tulisi valvoa minusta vähimmäispalkka tai yhtenäinen palkka yhteensä työstä. Se saattaa olla keskustelu, joka on arvokysymys. Tästä käydään keskustelua. Jotkut katsovat tätä asian mukaisena ja perustelut, jotka ovat asiasta eri mieltä, ovat sitä mieltä, että kysymys on asiasta, joka on markkinoiden ratkaistavissa, siis palkka. Mutta se, että tässä tulisi kysymys, joka liittyy jonkinlaisen työtä koskevan valvonnan kysymykseksi, ei minusta ole sellaista, mikä olisi asianmukaista – koska tämä valvonta merkitsee sitä, että katsotaan odotetaanko säädöksiä, asetuksia tai sopimuksia, jotka on, on solmittu. Tästä jälleen kerran voidaan tuonut totemaan, että eri kansallislainsäädännöissä on eroja siinä, onko työoikeudessa päätään mahdollista puuttua tähän kysymykseen, vai onko niin, että enemmänkin siviilioikeuden määräykset ovat ne, jotka tässä ovat sellaisia, joita se koskee. Sitten K-tarkistus, siinä ongelma on se, että se merkitsee sitä, että tämä puuttuu tarkastajien yksityiskysymyksiin. Ja minusta tämä on minusta liian, liian pitkälle menevä. Minusta pitäisi löytää jokin asianmukaisempi ratkaisu L-kompromissista pääongelma on se, että on olemassa siis tällaisia työntekijöitä, jotka eivät ole laillisia. Tästä asiasta on käyty kovia keskusteluja jo vaalikauden alussa. Jos oikein muistan, miksi kuljettajien työajoista keskusteltaessa siellä oli aivan sama ongelma, eli on siis joku, joka tulkkikorjaan näennäisistä työntekijöistä, siis henkilöistä, jotka toimii eh, näennäisistä työntekijänä, mutta yrittäjänä, mutta on sitä pakkosyistä. Ja toisin sanoen me emme kuitenkaan pystyneet tässä asiassa pääsemään kuvauksissa ja määritelmissä sopimukseen, joten on hyvin vaikea eh, nyt määritellä sellaisia odotuksia, jotka työoikeuden viranomaisten tai valvojien osalta eh, ovat sellaisia, että niistä emme pääse yksimielisyyteen. Sitten M-kompromissista. Sanoin, että siinäkin meillä on ongelma, nimittäin olennaisemmiltaan siinä työasioiden viranomaiset voivat puuttua esimerkiksi siihen, miten jokin valtio määrittää sen, mitkä ovat maahanmuuttokriteerit, minusta jokainen valtio itse määrittää sen, keitä se on valmistuttava vastaan, keitä, keitä ei käännyttää ja millä edellytyksillä. Ja minusta se ei ole asia, joka kuuluu työoikeuden piiriin tai tällaisen valvonnan piiriin. Sama ongelma on myöskin L, N-kompromissilla, jossa, kuten sanottu, voimme nähdä, että on samanlaisia ongelmia, samoin kuin myöskin tällainen yleisempi ongelma – koska me puhuimme eh, elätyöntekijöiden direktiivin yhteydessä siitä, että tässä tekstissä käsitellään samanvertaisena maahanmuuttajia, lähetettyjä työntekijöitä ja eh, laittomia työntekijöitä ja sisällä työntekijöitä. Ja minusta nämä ovat eri kategorioita, eikä niitä minusta voi nyt eh, käsitellä yhdessä paketissa. U-kompromississa on ongelmana se, että minkälaisia, minkälaista koulutusta täytyy sisältyä tähän. Tässäkin jälleen on vedetty nyt yhteen pakettiin maahanmuuttajat ja lähetetyt työntekijät. Ja minusta tämä ei ole eurooppalainen, äh, eurooppalaistyyppinen ongelma. Minusta tämän ongelman, tämän asian osalta jokainen maa pystyy itse päättämään, katsomaan sen, minkälaisia minkälaista koulutusta pidetään sevänä. Sitten samanlaista syistä äh, kompromissin osalta äh, en näe tässä yhteydessä mahdollisuutta sille, että olisi olemassa jonkinlaisia vähimmäisnormeja näille tarkistuksille, tarkastuksille Euroopan tasolla. Tämä olisi Euroopan tason tehtävä. EE-kompromissista sanoisin, että Muutama muutamassa kohdassa puhutaan lähestulkoon muukalaisvihamielisessä sävyssä tällaisesta polku, polkumy, sosiaalista polkumyynnistä ikään kuin se, että joku tulee jostakin toisesta maasta haluaisi joitakin ö, tiettyjä huonoja periaatteita viedä toiseen maahan. Minusta tämä on tapa, joka ei ole hyväksyttävä. Joten kokonaisuudessaan minä pidän arvossa esittelijän toivetta siitä, että hän pyrkii löytämään ratkaisuja kysymyksiin, jotka kuitenkin pitäisi löytää äh, kansainvälisissä puitteissa. Tähän olemassa lukuisia mahdollisuuksia. Me puhumme esimerkiksi siitä, että on hyviä käytänteitä ja harjoitetaan hyvien käytänteiden vaihtoa ja kokemusten äh, analysointia. Nämä ovat kaikki hyvin hyödyllisiä ja käytännöllisiä ongelmien määrittäminen on myöskin hyvin tärkeä kysymys, mutta, mutta se, että odotetaan Euroopan unionilta sellaista, mihin sillä ei ole oikeutta, ei mahdollisuutta ja missä ei ole mitään äh, järkeä, äh, sitä minä en pidä mitenkään hyväksyttävänä ja ymmärrettävänä. Ähm, Hyvä. Haluaisin vain hieman täydentää kahta asiaa. Ymmärrän, että jotkut ryhmät vastustavat sitä ajatusta, että meillä olisi tällainen sosiaaliturvan kortti tai sosiaaliturvakortti erityisesti maahanmuuttajille. Ja haluaisimme helpottaa työsuojelutarkastajien työtä itse asiassa, enkä tiedä miksi tätä voitaisiin vastustaa, koska olemme hyväksyneet, että kehittelemme sen eh, tämän pätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin puitteissa. Eli tämä on Euroopan parlamentin osalta hyvin tärkeää työtä, jota olemme tiede ja tehneet, emmekä oikein ymmärrä, että miksi esimerkiksi vihreille tämä aiheuttaa ongelmia. En ymmärrä, en ymmärrä miksi, koska eh, sisämarkkina valiokunnassa oltiin hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että tällainen kortti voitaisiin järjestää ja että tällainen kortti, joka ikään kuin mahdollistaisi ammatillisen liikkuvuuden ja samalla kun tunnustetaan pätevyydet. En ymmärrä, miksi tätä vastustetaan. No sitten toinen kohta liittyy siihen mahdollisuuteen, että meillä olisi tällainen eurooppalainen järjestelmä, jossa voitaisiin puuttua tiettyihin ongelmiin, jos on joku tietty ongelma työoloissa, millä tahansa alalla, niin tästä ei, tämä ei mitenkään puutu läheisyysperiaatteeseen tai kansallisiin kompetensseihin, mutta vielä sitten esittele puheenvuoron. Ja. Niin, <clears throat> nyt näyttää siltä, että keskustelu sitten toisaalta kuitenkin tuntuu pitäytyvän ideologisella tasolla eikä niinkään realiteettien tasolla, joita meillä Euroopassa on. Työ, työperäinen maahanmuutto, lähet, työntekijöiden lähettäminen ja vapaa työntekijöiden vapaa liikkuvuus kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa, että he voivat työskennellä siellä. Sehän on kirjattu papereihin, mutta me tiedämme myös, että siellä ja täällä se tuo mukanaan ongelmia, jossa on puutteellista lainsäädäntöä jäsenvaltiossa tai sitten jossa on <clears throat> riittämätöntä henkilöstö, riittämättömiä henkilöstöresursseja ja erilaisia hallintorakenteita, ja nämä tuottavat ongelmia. Todellisuus on, niin kuin alussa sanoinkin, ja mainitsin myös mietintöni alussa sen, että meillä on monia miljardeja euroja joita on menetetty jäsenvaltioissa. Erityisesti juuri niissä jäsenmaissa, joissa on taloudellisesti vähän huonompia aikoja ja jossa pyritään korottamaan, jossa verotus, verotulot mahdollistaisivat sitten myös laittomuuden vastaisen taistelun, eikä niin, että se, joka rajoilla työskentelee, että, että että hänellä olisi välttämättä laiton työsuhde. Tässäkin valitsee varmaan konsensus talossa, mutta meillä on jatkuvasti enemmän työsuhteita, <clears throat> jotka, jotka ovat, lähestyvät ihmiskauppaa. Ja tästähän on tehty selvityksiäkin, ja näin ollen tiedetään, niitä voidaan, niitä voidaan me emme saa rajoittaa laillisia työsuhteita. Meidän meidän täytyy vastustaa väärinkäytöksiä. On kuitenkin yritys, työnantajajärjestöjä, jotka ovat pitäneet tätä hyvänä. Ja nyt näistä kommenteista. Direktiivi työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Me yhteisesti EPPn kanssa kannatimme yhteiskannetta, joukkokannetta. Ja minä tähän, juuri tähän viittasin, johon, josta te nyt, josta te nyt näette Yri. Sitten useimmat sitten ongelmat AY-liikkeen kanssa. Useimmat väärinkäytöstapaukset, on lähes kaikki, jotka minä tunnen, on sitten on havaittu AY-liikkeen voimiin ja meidän, et, meidän tehtävämme on suojata kaikkia ihmisiä Euroopassa väärinkäytöksiltä ja niiltä, jotka eivät pidä kiinni lainsäädännöstä tai rikkovat lakia. <clears throat> Sitä paitsi Useissa jäsenvaltioissa meillä on tilanne, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana työsuojelutarkastuksessa ja työpaikkojen valvonnassa. Sekin pitäisi ottaa huomioon tässä mietinnössä. Nyt kun tarkastelen katson Saksaan ja, jossa, ja katsotaan pimeätä työtä ja sen valvontaa, sitä valvoo, nime, siinä valvotaan nimenomaan sillä tavalla, että työehtosopimuksista pidetään kiinni. Se, on, se kuuluu normaalisti tehtäviä. Minä ymmärrän, mikä ongelma tässä, tässä oli. Sitten, sitten tämä muotoilu näistä, ilon päätöslauselma on pidetty pohjana tässä, kun on puhuttu näistä talon työntekijöistä. Ja ilohan on kansainvälinen työjärjestö, ja minä olen vielä tarkistanut se, että onko tämä muotoilu sopusoinnussa ilon muotoilun kanssa, eli siinä mielessä se on laajalti hyväksytty muotoilu. Ja sitten näin näiset itsenäiset yrittäjät. No joo, totta kai kernaasti minä kyllä lähden viilaamaan äh, äh, äh, muotoilua siitä, mikä on, mikä on sitten työntekijä, mikä on näennäinen näin, näin, näin, yrittäjä. Nämä asioita, joista olemme pitkään keskustelleet. Se, että meidän työsuojelutarkastuksemme Euroopan laajuisesti, että siinä tarvitaan koordinoitua koulutusta. Tämän ovat <clears throat> itse tarkastajat ovat syyskuun alun kulmistilaisuudessa selvittäneet tätä tilannetta ja myös työnantajan edustajat. On monia kommentteja, joista toivon, että me tänään päivän mittaan vielä löytäisimme jonkinlaisen ratkaisun. Nyt kun näen, että EPP ei halua hyväksyä kannattaa tätä mietintöä, niin eh, tehän kuitenkin mainitsitte eh, oikeastaan, että halusitte poistaa useimmat eh, kappaleet, eli tämän päivän kannalta tilanne on näyttävän teidän mielestänne kunnossa. Eh, tällainen käsitys tulee, ellei tätä näe mitään parantamisen tarvetta. Silloin te vahingoitatte, vahingoitatte Euroopan työntekijöitä ja myös yrityksiä. Monsieur Rimi, avez déjà parlé. Ri puhui jo, ja nyt esittelijä tässä jo lopetti tämän keskustelun, mutta jos ihan lyhyesti haluat jotakin sanoa, mutta yleensä näin ei kyllä toimita. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin, nyt haluaisin sanoa, missä ongelma on yllä esimerkillä. Minulle ei ole ongelmaa. Se pidän itse hyvänä sitä, jos esimerkiksi työmarkkinaosapuolet ja valvonta viranomaisväestöksemme. Te avaatte nyt keskustelun uudelleen. Jos teillä on jotakin argumentteja tähän, mitä esittelijä sanoi, niin, niin no, voitte sen tehdä tämän istunnon ulkopuolella. En siis nyt anna teille puheenvuoroa. No niin, äänestys tästä ehdotuksesta tapahtuu 26. marraskuuta eli huomenna. Toivottavasti olette paikalla. Muita sitten menemme eteenpäin kohtaan viisi, jossa tutkimme lausuntoluonnosta Martin Kastlerilta ja aiheena on oma-aloitteisessa eh, lausunnossa aiheena on laittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa, tämän FEM-valiokunnan eh, mietintö ja tutkimme tässä tarkistuksia, kompromissitarkistuksia, niitä on viisi. Eli annan nyt puheenvuoron kollegalle. Valmistelija ei olekaan paikalla, joten Niin, mitäs nyt sitten tehdään? No, EPP täysin poissa täältä. Täällä on vain pari kolme henkilöä paikalla. Ja EPPlle annetaan nyt hieman aikaa tässä järjestäytyä ja käsitellään sillä välin kohtaa kuusi. Annan puheenvuoron Jutta Steiderkille uudelleen, jotta hän voi esittää tarkistukset ja kompromissitarkistukset tästä lausuntoluonnoksesta IMKON mietintöön ja aiheena on yhdennetyt paketinjakelun markkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa. Oma-aloitteinen lausunto. Eli äh, käsittelemme ensiksi tämän ja sitten palaamme kohtaan viisi. Eli nyt Jutta Steinrykille puheenvuoro. Hän voi esitellä nämä kuusi kompromissitarkistusta ja tarkistukset myöskin. Ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. 25 tarkistusta ja me olemme vielä Äh, viilaamassa näitä kompromissin, mutta nyt kun olen sanonut tätä palautetta, niin en ole varma, että me pääsemme yhteisille linjoille. Me teemme vielä työtä yksityiskohdista. Yhdessä kompromississa puhutaan siitä, että selvitetään, millä tavalla määritellään lepoja, äh, ajoajat. Sen pitäisi koskea kaikkia kuljettajia riippumatta heidän statuksestaan. Toinen kompromissi äh, käsittelee juuri sitä painotusta elektronisen kaupan linjoissa. Se on kuitenkin tärkeä kasvusektori. Tämä oli tärkeä varjostelyn kannalta. Ja, voin kannattaa sitä, ja me voimme kannattaa sitä, mutta meidän täytyy todellakin muistaa, miten, <clears throat> minkälaiset vaikutukset tässä ovat työ, työehtoja työolosuhteisiin. Meidän täytyy, täytyy kuitenkin huolehtia sitä, että kunnolliset työsuhteet ovat taattuja. Erityisen tärkeää oli myös spesifiointi koulutus- ja jatkokoulutustoimissa. Tässä on, keskitytään myös teknisiin järjestelmiin kuin GPS, joka lisää tilausvolyymiä, GPS-työ. Siis yritykset ja työntekijät voivat kokea kevennyksiä gps myötä ja myös työmarkkinaosapuolten mukana olla ja työehtosopimusten noudattaminen jäsenvaltioissa on tärkeää. Ja tärkeää meille oli myös se viittaus näihin pitkäaikaisiin vaikutuksiin epätavallisissa työsuhteissa ja myös sosiaalijärjestelmät jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että sosiaalisia oikeuksia ei poljeta. Kuudes kompromissi liittyy työntekijöihin, joilla on samanlainen työkokemus ja samanlainen tietämys. Heidän silloin täytyy samasta työstä samassa paikassa pitää saada sama palkka. Ja nyt, jos ajatellaan tätä kompromissia, niin minä kiitän tässä yhteydessä kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tältä osin se oli, oli tiukalla aikataululla ja se oli sitäkin parempaa, että olemme pystyneet niin hyvään yhteistyöhön. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Varjoesittelijät eivät ole paikalla, joten tämä esityslistan järjestyksen vaihtaminen tai muuttaminen ei vaikuttanut nyt tilanteeseen, koska olemme muutenkin hieman nyt jäljessä. Joten keskustelu päättyy tähän, koska puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli äänestämme tästä tekstistä huomenna. Niin, e- edustaja Kassler on matkalla ja näin. Käsittelemme siis kohtaa seitsemän ensiksi. Annan Kosalle puheenvuoron. Hän voi esitellä kompromissitarkistukset tähän lausuntoon, joka on oma aloitteinen liittyy oma-aloitteeseen mietintöön Euroopan komission 7.8. EUn kohesiopolitiikkaa käsittelevä kertomus ja strategiakertomus 2013 vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Eli valmistelija, olkaapa hyvä, voitte esitellä kolme kompromissitarkistusta, jotka on laadittu tähän. Olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony kedves kollégák! Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin esitellä teille nyt kompromissitarkistukset, mutta ihan ensiksi pieni korjaus. Tässähän on neljä kompromissitarkistusta. Olette ihan oikeassa siinä, että kyseessä on kolme kompromissitarkistusta plus sitten sen lisäksi tässä on vielä toinen tai neljäs tarkistus. Viime viikolla meillä oli mielenkiintoinen kokous ja jossa oli mukana varjoistelijat, ja siinä yksittäisistä tarkistuksista saatiin keskustella ja samoin kompromisseista. Kolme kompromissia, neljä kompromissia kattaa puolet tarkistuksista. Ja nyt puhumme sitten 20 tarkistuksesta A-kompromississa, joka on vihreiden, kansanpuolueen, sosiaalidemokraattien, liberaalien, tarkistuksia kattava. Siinä on itse asiassa kaikki tärkeät kysymykset, siis kaikki ne kysymykset mukana, joita esittelijät pitä, eh, joita jäsenet pitävät tärkeinä, ja jokainen ryhmä osaltaan oli luomassa tätä. Kompromissi B, siinä täytyy saada hiukan muutoksia eh, niin, että saatiin tekstistä asianmukainen, mutta tätäkin tukee neljä suurta ryhmää. Sama voi sanoa myöskin tarkistuksesta C ja D on uusi tarkistus ja se on tisän 14 tarkistuksen sijasta tullut tähän mukaan. Haluaisin kiittää äh, sitä joustavuutta, jota sosiaalidemokraatit osoittivat tässä kysymyksessä. Ja mm, sanoisin myöskin, että en pidä asianmukaisena sitä, että mainittaisiin joitakin maita äh, täsmällisesti, koska on kysymys ongelmista, jotka ovat olemassa pohjoisten ja eteläisten maiden välillä. Ja hyväksytty kompromissiteksti minun mielestäni viittaa paremmin näihin ongelmiin kuin alkuperäinen tarkistus. Minusta nämä neljä kompromissia ovat auttaneet siinä, että on saatu aikaan sellainen teksti, jonka aluekehitysvaliokunta voi hyväksyä. On nimittäin hyvin tärkeää, että sosiaaliset ja työllisyyskysymykset nousevat voimakkaammin esille tässä lausunnossa. Kiitos. Merci. Euh, Madame... Kiitoksia sitten Papadupulo. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja me, tässä on tämä esittelijän ehdotukset ovat hyvin. Me olemme pystyneet viime viikolla Strasbourgissa saamaan yhteistä pohjaa ja monet näistä ehdotuksista ja, ja monet kompromissiehdotukset, kuten myös nuorisotakuu saatiin, sitten viljeltiin myös Euroopan sosiaalirahasto ja nuorten auttaminen pysymään koulussa, nämä saatiin muotoiltua. Meidän täytyy myös puuttua työpaikkojen luomiseen, erityisesti kriisiaikoina niin ikään – se, että erityistä huomiota pitää kiinnittää <clears throat> yksinhuoltajien perheisiin, vammaisten perheisiin ja monietnisiin perheisiin ja muihin ja vanhem, ikääntyneisiin. Olen, meidän tarkistuksemme keskittyvät erityisesti erityisiin toimiin, joilla luodaan lisää kasvua, kestäviä työpaikkoja, näiden säästö- toimien aikoina eri maissa. Me halusimme mainita myös näitä maita, koska on olemassa eroja Keski-Euroopan ja Pohjois-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden välillä, mutta koska muut poliittiset ryhmät eivät halunneet tätä, me sitten eh, kompromississa emme maininnut näitä maita, mutta puhumme edelleenkin olemassa olevasta kuilusta pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä ja meidän tarkistuksessamme yritämme, yritimme <clears throat> kannustaa yrittäjyyttä ja uusia rahoitusvälineitä, jotta, jolla voitaisiin eh, kohentaa työllisyyttä ja poistaa sosiaalista syrjäytymisestä ja kannustaa yrittäjyyttä. Ja lopulliseksi lopulta Euroopan sosiaalirahastoalla voitaisiin edistää parempia ja enemmän työpaikkoja, parantaa kotoutumista ja eh, parantaa syrjäytyneiden ryhmien oloja ja me haluamme avata yhteiskunnan kaikille. Olisin iloisempi, jos voisimme antaa vahvemman viestin, koska tässä on, tämä vaikuttaa kuitenkin moniin sosiaalisiin asioihin ja eräissä maissa, erityisesti etelässä. Mutta emme pystyneet tähän vahvempaan muotoiluun, mutta toivottavasti mietinnössä saadaan vahvempi muotoilu. Kiitos. Euh, merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Kosa, haluatteko vielä sanoa jotakin? Ah, Elisabeth Schroeder hän sanoi. Um, ja... Aivan lyhyesti. Osittain meillä on ollut hyvinkin vaikeita muotoiluja kompromisseissa, mutta pohjimmiltaan lukuun ottamatta kompromissia C, josta emme ole täysin varmoja, voimmeko tukea sitä siksi, että meidän asiamme eivät siinä nouse esille. Me kuitenkin tuemme kompromissia. Haluaisin vain sanoa tämän siis C-kompromissista. Meidän pitää vielä tarkistaa se ryhmässä, voimmeko me tukea sitä, mutta muita me voimme tukea. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin sitten annan puheenvuoron vielä valmistelijalle. Jälleen kerran kiitos. Joten odotan vihreiltä heidän kantojaan, jotka liittyvät sitten kompromissiin C. Rouva Papadopoulun kommenteista haluaisin sanoa, että minäkin sanoa, että olin pyrkinyt sellaisiin kompromisseihin, jotka sisältäisivät edustajien esittämät tavoitteet. Ei pidä unohtaa sitä, että anteeksi, että tämä on sellainen esitys, joka me siis pyrimme siihen, että pyrimme kiinnittämään huomiota sellaisille alueille, jotka Euroopan komission ja Euroopan parlamentin osalta ovat sellaisia, että miten pitäisi seurata näitä asioita, miten pitäisi pyrkiä sellaisiin tavoitteisiin, jotka voisivat auttaa näiden ongelmien hoitamisessa. Hyvin harvoin lainsäädäntö mietinnöistä syntyy selkeää lainsäädäntöä tällaisista Eh, oma-aloitteisesta esityksestä, mutta eh, joka tapauksessa eh, toivon, että vastuvalikunta tulee hyväksymään meidän esittämämme kommentit. No niin, hienoa. Eli olemme saaneet tämän kohdan käsittelyn päätökseen. Ja lausunnosta äänestetään huomenna. Edustaja Kastler on nyt tullut paikalle. Neljäkymmentä minuuttia myöhässä. Nyt käsitellään kohta viisi esityslistalta, eli annan valmistelijalle puheenvuoron. Hän voi esitellä viisi kompromissitarkistusta. Tässä vastaava valiokunta on FEM-valiokunta. Kyseessä on oma-aloitteinen mietintö laittamista maahanmuuttajanaisista Euroopan unionissa. Olkaa hyvä, valmistaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Me Eli sinä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Me olemme olleet hyvässä yhteistyössä ja voimme äh, tällaiset vailla papereita olevat naismaahanmuuttajat ovat saaneet nyt meidän taholtamme saamassa hyvän kannanoton. Me olemme tehneet kompromisseja, me olemme luoneet yksimielisyyksiä. Oli myös vaikeuksia, aivan avoimesti sanoen, koska tässä mietinnössä olen pitänyt tärkeänä sitä, että kysymyksessä maahanmuuttajista, joilla ei ole papereita, siinä on osittain kysymys myös sellaisista ongelmista, jotka liittyvät lapsiin ja raskauteen, ja tässä kompromississa, jossa on oma kompromissiesitys, jota en itse tue, jota en jonka haluan esitellä toisella tavalla suullisella tarkistuksella, jotta se voisi mennä ylipäätään, jotta tämä lausuttu voisi mennä läpi, äh, koska tässä yhdessä asiassa olen eri mieltä, mutta siinä sen, sen takia haluan antaa vapaat kädet äänestyksessä, mutta sanon avoimesti, että olen tuossa asiassa eri mieltä, mutta Uskon kuitenkin, että äh, voin äh, elää näiden kompromissien kanssa ja se koskee kaikkia ryhmiä ja näin ollen tämä lausunto on myös äh, tulla voi myönteisesti vaikuttaa FEM-valiokunnan, naistenvaliokunnan, naistenvaliokunnan työhön. Kiitos. Manamia Jaakonsaari. Joo, kiitoksia yhteistyöstä Martin Kastlerille. Oli tietenkin vähän yllätys nyt, että tässä vaiheessa ilmoititte, että ette yhtä kompromissia, hyvin tärkeää kompromissia tue. En oikeastaan ymmärrä sitä, koska nimenomaan syntymättömien lasten suojelu lähtee siitä, että naista, joka on raskana suojellaan. Ja tämä kompromissihan, tämmöinen punainen lanka on nimenomaan tämä naisten terveyden ja raskaana olevien naisten suojelua. Sitä kautta suojellaan varmasti syntymättömiä lapsia. Se on se ydinkysymys. Minusta tästä asiasta kannattaa olla kiinnostunut, koska jos mietitään, mitkä ryhmät Euroopassa ovat kaikkein vaikeimmassa ja haavoittuvammassa asemassa, ne ovat paperittomat naiset. Ja siksi on tärkeää ensinnäkin että he saavat, pääsevät terveydenhuollon piiriin ja että heitä kohdellaan yhdenmukaisesti ja heillä on mahdollisuus työskennellä ja mahdollista luoda itsenäistä elämää muun muassa niin että heitä ei käytetä orjina palkkatyön orjina jota tällä hetkellä euroopassa tapahtuu. se on äärettömän häpeällistä tämän päivän euroopalle. muuten kiitän yhteistyöstä ja yksi huomautus vielä että sitkeästi käännöstoimisto kääntää suomen kielelle aina, että illegal immigrants ja ihmisethän eivät ole illegal. Et voisiko sinne käännöstoimistoon ilmoittaa, että suomen kielessäkin on tämmöinen sana kuin paperittomat, undocumented, undocumented eh, women ja undocumented eh, people. Kiitoksia. Parfait. Hienoa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Haluaako valmistelija Kastler vielä vastata tähän Jaakosaaren kommentin? Ei. No, varmasti kahdenvälisesti sitten juttelette tästä. Eli käsittelimme nyt tämän kohdan loppuun ja huomenna äänestetään. Sitten kohta kahdeksan esityslistalla tutkimme tässä jurivaliokunnan työhön liittyvää asiakirjaa ranskaksi. Tässä tämä on käännetty tietyllä tavalla, eli sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus – tulokset ja jatkotoimet. Eli kyseessä on valio- komission aloite. Ja aivan kuten tiedätte, tai tulkikorjan valiokunnan aloite ja jokaiselta valiokunnan tulee luettelo ehdotuksista, jota voitaisiin ottaa tähän RIFIT, komission RIFIT äh, asiakirjan tai aloitteeseen, joka on lokakuussa pantu alulle. Ja tarkoitus on sitten juuri valiokunnassa tästä laatia asiakirja, eli siksi olemme tehneet tähän tarkistuksia. Niitä on, niitä on 19, EKR-ryhmältä neljä ja yksi vihreiltä, joka, jossa ei kuitenkaan oteta huomioon tätä juurivaliokunnan asiakirjaan. Sitten neljä tarkistusta Evelyn Regneriltä. No omalta puolestani, omasta puolestani, kun nyt katson tätä juurivaliokunnan mietintöä. Jota Sayed Karim on vienyt eteenpäin, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että meidän valiokuntamme myöskin saa äänensä kuuluviin, koska aivan kuten tiedätte, komission tiedonanto on aika rankka ja liittyy näihin meidän alamme asioihin kun ajatellaan vaikkapa työmarkkinaosapuolten välisiä sopimuksia, aivan kuten viime viikolla näimme, kun näitä asioita käsiteltiin, mutta nämä liittyvät myös erilaisiin ongelmiin. Eli olisi hyvä saada aikaiseksi sopimus ja sitten lähettää vahva viesti sinne juri valiokunnan suuntaan. Ja tähän on esitetty erityisesti EKR-ryhmältä paljon tarkistuksia, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. Ensinnäkin tarkistus 14, jossa puhutaan työaikadirektiivistä ja sanotaan, että se on monimutkainen, joustamaton ja se on vaikea myöskin saada pk-yritysten sovellettavaksi. Tätä linjaa voi olla vaikea meidän toisaalta noudattaa. No sitten McIntyre tarkistuksessa 19 pyytää, että työmarkkinaosapuolet itse tekisivät vaikutusten arviointeja. En tiedä, onko sellainen teksti, jota me voimme vaatia tai pyytää, koska tässä on ikään kuin uusi ulottuvuus, joka on hyvin monimutkainen liittyen tähän. En tiedä, voiko näin pitkälle oikeastaan mennä. Haluaisin nyt tältä pohjalta avata keskustelun. Äh, edustaja Regner on pyytänyt puheenvuoron. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ori ja Schröter. Eli kuunnellaan nämä kolme puheenvuoroa. Ensiksi Evelyn Regner. Kiitos puhemies Tässä on kysymys perustavanlaatuisesta asiasta ja siksi haluaisinkin heti e n esityksiin tarttua. Kysymys on nimittäin siitä, että tässä asetetaan kyseenalaiseksi eräs malli, eräs kysymys, siis jonka Jacques Delors hyvin menestyksekkäästi toi esille, jota hän tuki jonka käyttöönotto hän tuli, miten siis järjestelmän, joka saa alat ylittäviä sopimuksia aikaan työmarkkinajärjestöjen kesken, joka saadaan syntymään sektorikohtaisessa keskustelussa että tätä tuetaan ja niin, että sillä annetaan tukea lisäksi eurooppalaisen lainsäädännön kautta, ei pelkästään Karimin mautan mietinnön kautta, vaan myöskin tämä RIFIT-järjestelmän kautta, että sitä ei tässä nyt sukaan tuhoa vastaan kyseenalaiseksi. Siksi on hyvin tärkeää, että tämä valiokunta, työllisyysvaliokunta, nyt Karimin mietinnön yhteydessä ottaa kantaa selkein painotuksiin. Kysymys on siitä, että sopimus, josta tässä nyt käydään keskustelua, nimittäin sopimus eh, esimerkiksi eh, parturien osalta – joka otan tässä esimerkiksi voidaan sanoa, että kysymys on ongelmista, jotka pitäisi ratkaista sektorikohtaisesti, ja toisaaltahan näin tietysti onkin, mutta näyttäisi kuitenkin vain niin, että tämä on sellainen, joka otetaan tavallaan sijaisena esille erilaisten muiden ongelmien osalta, aivan kuten puheenjohtaja Yri sanoi, eli se otetaan esille sosiaalisen vuoropuhelun osalta, jota jokaistaan kyseenalaiseksi kaikilla aloilla. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me selkeästi puhumme tätä vastaan. Ja nyt sitten tulen tarkistuksiin, jotta olen tehnyt, jotka koskevat sitä, että ei saa, ei saa viedä pohjaa pois työturvallisuuskysymyksiltä myöskään kuluttajien suojalta. Kysymys on mallista, konseptista. On tärkeää, että pienet ja yritykset saavat helpotuksia, mutta se ei saa tapahtua sillä hinnalla, että työntekijöiden suojelua, heidän työsuojeluaan heikennetään. On, on tärkeää ottaa tämä esille tässä yhteydessä, koska työmarkkinajärjestöt itse omilla sopimuksillaan ovat arvokkaan panoksen voineet antaa, voivat antaa Euroopan lainsäädäntöön. Ja se, mitä EKR esittää, eli tällainen riippumaton vaikutusarviointi, se pitää se pitää hylätä, koska se sellaisen järjestelmän, joka perustaa, on, edustaa eurooppalaista sosiaalista markkinataloutta, se vie siltä pohjaa pois, joten minun tarkistukseni mennään siihen suuntaan, että vahvistetaan työmarkkinajärjestöjen asemaa eikä heikennetä sitä. Ja tässä mielessä refit on todella tärkeä, koska se pitää nähdä sitä taustaa vasten, että on painetta joka kohdistuu työmarkkinajärjestöihin tällä hetkellä, kun on talous- ja finanssikriisi, joka pitkälti vaikuttaa siihen, että se koskee yksittäisten maiden talouksia. Ja tässä yhteydessä nimenomaan pitää vahvistaa työmarkkinajärjestöksiä ja toisaalta pitää myös olla toimenpiteitä pk-yritysten osalta, jotka ovat sellaisia, että ne ovat perusteltuja, sosiaalisesti kestäviä, eivätkä saa mennä tätä pitemmälle. Joten selkeä viesti, mitä tulee näihin työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, niitä ne pitää panna toimeen välittömästi, eikä sellaisella tavalla, joka on ollut nähtävissä niin, että pyritään löytämään joitakin tapoja, joilla voidaan kiertää työmarkkinajärjestöjen välisiä sopimuksia. Tätä vastaan pitäisi toimia. Ehm, Chabauri, puis Elisabeth Schröter. Öri ja sitten Schröter. Kiitos, puheenjohtaja. Luettuani mietinnön voisin sanoa, että me olemme pohjimmiltaan yhtä mieltä siinä, mitä siinä on esitetty, joten tästä syystä emme ole tehneet tarkistuksia. Olemme käyneet sen lävitse, tutustumme siis myös tarkistuksiin. Siinä on sellaisia, joita voimme tukea, mutta on paljon sellaisia, joita me pidä täysin asiaan kuuluvina. Mitä tulee EKRn esityksiä, jotka liittyvät työaikadirektiiviin tai työehtosopimusten merkitykseen. E, emme ole näiden käsitysten osalta yhtä mieltä, joten me emme tule tukemaan näitä ryhmänä näitä tarkistuksia. Mutta muutamista muista tarkistuksista voimme sanoa, että osa voimme tukea, osa emme, mutta pohjimmiltaan olemme siis yhtä mieltä tekstistä. Se menee meistä oikeaan suuntaan ja me ajattelemme samansuuntaisesti ja siinä missä on mahdollista pitää pyrkiä vähentämään liian yksityiskohtaisesti toi, yritysten toimintaan puuttavaa säädöksiä, mutta saman aikaan pitää mielessä, että työsuojelu on prioriteetti, jota täytyy pitää silmällä. Joten tämä lyhyesti, joten EKRn esityksestä Voisi sanoa, että hyvin usein me voi tukea niitä, mutta tällä kertaa ne meistä eivät ole asianomaisia ja tulemme äänestämään niitä vastaan. Kiitos. Äh, Elisabeth Schröter. Ja mikä Niin, minuakin kiinnostaa, mitä tarkistuksia esittelijä tukee, mutta noin yleisellä tasolla haluaisin vielä tästä paketista sanoa, että minulla on ongelma tämän ohjelman kanssa, erityisesti työsuojelun osalta, koska siinä lähdetään siitä, että ikään kuin olisi eroja, erilaisia työsuojelutasoja. Siis PK-yritysten täytyy, ei tarvitse suojella, ja, ja taas suurten yritysten täytyy suojella työntekijöitä, koska siellä on enemmän mahdollisuuksia suojella. No eihän se näin voi mennä. Työsuojelu ja terveyden, terveyden suojelu eihän siinä saa eroja tehdä aina sen mukaan, että missä työntekijät työskentelet tai tekevätkö samanlaista työtä. Se on kuitenkin Euroopan laajuisesti säädelty juuri siksi, että, että Euroopan laajuisesti ei olisi mitään eroja. Ja siksi minusta olisi tärkeää, että tämä, tässä käy selväksi, että me emme ole sillä kannalla, että EU ikään kuin säätelisi liikaa, vaan me katsomme, että me tarvitsemme yhtenäistä standardia EU-laajuisesti, ja tämähän perustuu sopimukseenkin, ja siinä ei saa tehdä mitään eroja työsuojeluun pienessä ja yrityksessä ja työsuojeluun suuressa yrityksessä, vaan se oikeus, että työ, terveyttä suojellaan, sehän jo perus, tulee perussopimuksista. Ja sehän on yksi perusoikeus. Siksi ja tämä on meille hyvin tärkeä asia ja tärkeä tarkistus, joka on myös minulle merkityksellinen. Siksi minä toivoisinkin kovasti, että esittelijä voisi tukea tätä ajatusta. Alejandro Serkas. Si, pyrin... Niin, puheenjohtaja on parempi tänä panoksella me käsittelemässä mietintöä, joka sosiaalisten ryhmän kannalta liittyy eri, on erityisen tärkeää tällaisena hetkenä, kun olemme erittäin syvän taloudellisen kriisin keskellä, joka on myöskin sosiaalinen kriisi hyvin vakavasti. Se myöskin saman aikaan on kysymys vakavasta poliittisesta kriisistä Euroopassa. Ja jos me jatkamme täällä ja muissa parlamenteissa sellaisella tavalla, joka vähentää kansallisen turvallisuutta niin, että Eurooppa nähdään sellaisena, joka vie pohjaa pois heidän turvallisuudeltaan. Ja se heikentää niitä standardeja, jotka olemme saavuttaneet, joten eh, tämä, sanoisin, on sellaisia, jotka eivät näytä olevan Euroopan ystäviä, mutta on myöskin valiokunnan jäseniä se ryhmässä, koska ovat valmiita rakentamaan Eurooppaa, joka perustuu humanistisille arvoille ja vakavisille ryhmille. Ja se on oikea teolla on. Se on se, että pyritään saman aikaan parempaa säätelyä. Ja toisaalta sitten henkilöt, jotka ovat kaikkea säätelyä vastaan. Ja näin, se on tavallaan myöskin kappale sitä, että pyritään hajottamaan koko Eurooppaa en sunkaan tässä on päässyt kenellekään mitään valkoista valtakirjaa, mutta on kuitenkin olemassa sopimuksia, on olemassa perusoikeuskirja, on olemassa Euroopan neuvosto ja on olemassa Euroopan neuvoston erilaisia yleisopimuksia, ilon sopimuksia. Ei voida voida viedä tietenkin oikeuksia pois jollakin byrokraattisilla toimilla. Joten tässä pyritään nyt joustamaan tyhmän lainsäädäntöä niin, että saadaan aikaan parannettua yritysten toimintamuksia, mutta ei saa kuitenkaan tämä riitä sitä, että ottaa askelia taaksepäin, jotta katsotaan, että olisi sellainen Eurooppa, jossa menetetään työntekijöiden turvallisuus, ennen kaikkea silloin, kun he ovat sairaita tai tapahtuu työtapaturmia. Jos tämä on ideologinen linja ja jos nämä kollegat ajattelevat eh, tätä tavoin, koska haaste, joka meillä on edessämme, koskee meitä kaikkia, meidän kaikissa maissamme, joten tässä salissa on euroskeptikkoja ja varmasti myöskin äärioikeistolaisia tuhoavat lainsäädännön, tuhoavat, haluavat tuhota eh, sosiaalinen vuoropuhelu on kuitenkin kaksi hyvin tärkeää pilaria Eurooppaa ja ajatellen, ajatellen myöskin kansalaisten Eurooppaa. Merci. Um... Kiitoksia. Eli huomenna äänestetään. Tässä ei paljon lisättävää taida olla näihin puheenvuoroihin. Niin minua hieman ihmetyttää se, että näissä tarkistuksissa, joita on esitetty, kun ajatellaan nyt tätä komission lokakuun, lokakuun tiedonantoa ja mitä se kattaa, niin tässä on kuitenkin otettu pois tiettyjä osia jo, ja siitä, niistä asioista ei sanota mitään, mutta joka tapauksessa tarkistuksesta äänestetään huomenna. Ja toivottavasti tästä lähtee sitten hyvä merkki eteenpäin juuri valiokuntaan. No niin, tämä asia tuli ja Sitten mennään eteenpäin kohtaan yhdeksän. Annan puheenvuoron Sergio Gutierrez Prietolle, jotta hän voi esitellä meille 30 tarkistusta, jota on esitetty oma aloitteen lausuntoon Ekon valiokunta tässä vastaavana valiokuntana ja aiheena on EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä. Olkaa hyvä valmistelija. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, haluaisin kiittää kollegoja tehdystä työstä, tarkistuksista, jotka hyvin täydentävät ja korvaavat joitakin äh, alkuperäisen äh, luonnoksen tekstiä. Pääsemme varmastikin äh, äh, kompromisseihin, mutta haluaisin kuitenkin keskellä jotakin ajatuksia, jotka minusta näyttäisivät erityisen relevanteilta. Ja, ja, ja haluaisin myös kantaa joitakin selvityksiä. Ensinnäkin täytyy miettiä sitä, että, että Tällä pitäisi saada aikaan kompromisseja, joilla pyritään korostamaan eh, asioita, jotka ovat mietinnössä. Mä katsoisin kuitenkin, että pitää saada aikaan lisää vakautta rahoitusmarkkinoille pitkällä tähtäyksellä, pitkän aikavälin eh, sijoituksella myöskin yrityksen kautta pitäisi pyrkiä saman aikaan sitä, että voidaan parannettua työllisyyttä, mutta tässä mietinnössä pitäisi puhua tästä aikavälin rahoituksesta niin, että ottaisimme tukemaan sellaista rahoitusta, joka tekisi korjauksia siihen pahan, mitä on nähty viime aikoina, eli se, että on ollut tätä lyhyen takaisin eli todellakin lyhyellä tähtäyksellä, joka on edistänyt keinottelevaa teollisuutta, suhteessa nimenomaan reaaliseen tuottavaan talouteen. Ja tämän tyyppisen investoinnit, niin kuin on sanottu, lukuisissa yhteydessä ovat vaikuttaneet epävakauttavasti ja on hyvin tärkeää siis pyrkiä edistämään tätä pitkän rahoitusta, että on tarkistus kaksi rova. Kasteiselta on, on sellainen, jossa muistan niistä haasteista, joita meillä on pitkällä tähtäyksellä, jotka liittyvät talouteen, äh, digitaalisiin äh, muutoksiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä investointeja, jotka ovat, pitäisi olla ensisijaisia Euroopassa ja jotka pyrkivät myöskin antamaan suuntaa tämän tyyppisille investoinnille. Ja meistä näyttää sitten keskeisellä se, että pyritään myöskin antamaan Euroopan ylle sellaista toimivaltaa, joka pyrkii antamaan sysäyksiä sille, että saadaan edistettyä tämän tyyppisiä investointeja. Pidän myöskin ratkaisen tärkeänä kaikkia tarkistuksia, jotka parantavat eh, sitä, miten eh, johtavat siihen, että puhutaan siihen, että pienellä puuttuu rahoitus tai ei pelkästään siinä mielessä, että täytyy saada myöskin perinteisiä luotteita, luotteja kuitenkin olemassa tiettyjä eroja, jo korkotasossa 4-5 pistettä eri, eri jäsenvaltioiden välillä. Mutta todellakin eh, pitäisi olla vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia pienille yrityksille, eli 29 prosenttia nimittäin rahoituksesta menee suurille yrityksille, joten tässä on huomattavan suuri ero, kun me puhumme pitkän tähtäyksen rahoituksesta eri Euroopan alueilla ja on vielä kaikkia tarkistuksia, jossa pyritään etsimään ratkaisuja tähän. Sitten perustavanlaatuista on äh, ajatellen äh, sitä, äh, mitä ongelmia finanssiyrityksellä on saada rahoitusta pankkisektorilta. 67 prosenttia rahoituksesta riippuu menetelmistä ja tämä on asia, jossa täytyy myöskin puuttua. Ja on tärkeää, että tämä rahoitusmekanismi palvelisi ei pelkästään uusia velvoitteita, vaan myös sitä, että voitaisiin jälleen rahoittaa aiempia olemassa olevia velvoitteita. On joitakin tarkistuksia, jotka myös ovat erittäin hyviä, joissa pyritään parempaa koordinointia, ajatellen Euroopan politiikan eh, normeja, eri jäsenvaltioissa ja on asianmukaista, että että komissio katsoo, miten voidaan edistää tällaista politiikan koordinointia myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Uskonkin, että tässä mielessä on hyvä perusta päästä hyvään mietintöön ja kaikissa tarjouksissa pyritään kiinnittämään huomioon kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille alkuperäisessä mietinnössä joten uskon, että pääsemme tässä keskustelun myötä yksimielisyyteen ennen äänestystä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia sarjassa ja korvaa Varjo, esittelijä EPPltä, Greinolta ja sitten sen jälkeen Phil Benjo, mutta sarjassa ihan ensiksi. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues on the... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kollega Ingaranin puolesta haluan kertoa hänen näkemyksensä tästä paketista. Hän haluaisi ensinnäkin kiinnittää huomiota muutamaan asiaan, jotka liittyvät tarkistuksiin, joita on esitetty tästä lausunnosta, joka koskee pitkän aikavälin rahoitusta. Tämä on tietenkin yksi tärkeimpiä lausuntoja, joita valikuntamme on käsitellyt viime kaudella. Ja että löydetään oikea lähestymistapa äh, taloudellisen elvytyksen ja, ja kirjata tärkeimmät toimijat. Se on tärkeä askel eteenpäin kohti konvergenssistrategiaa, joka johtaa talouden elpymiseen, kuten myös eteenpäin. Ja nämä, tarkist, nämä tarkistukset, joita Arjasetelmä on tehnyt, on havainnut, että useat liittyvät tähän pitkän aikavälin rahoitukseen, pk-yritysten strategiaan, muuhun rahoitukseen kuin pankkirahoituksen kehittämiseen, että että myös EIP, e olisi mukana ja muut kehityspankit olisivat mukana näissä investoinnissa sekä konkreettisissa, konkreettisiin, että, konkreettisiin että epäkonkreettisiin omaisuuteen. Tässä pitäisi päästä sitten pitkän aikavälin rahoituksen siihen, että, että julkinen talous on kestävällä pohjalla. Hän pitää hyvänä myös niitä ajatuksia, jotka ovat muutakin kuin pelkästään lainsäädäntöä silloin, kun me puhumme tästä asiasta. Jotta voimme suojata työntekijöitämme, meidän täytyy ensin luoda ympäristö heille, että he voivat löytää työpaikan ja tämä tapahtuu lähinnä sillä, että käynnistetään tavallaan talous uudelleen ja elvytetään taloudellista toimintaamme. <clears throat> On hyvä nähdä, että näistä tarkistuksista useat niistä käsittelevät samoja asioita ja se, se an, saa hänet luottavaksi sen suhteen, että konsensus voidaan saada aikaan poliittisten ryhmien kesken. Ja tätä hän toivoo. Kiitoksia hänen puolestaan. Minjo. Yes, uh, <clears throat> thank you. Uh... Niin, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä lausuntoluonnos valmistelijalta oli hyvin kattava mielestäni ja olen pitkälti samaa mieltä tästä pääasiasta ja siksi tein vain muutamia tarkistuksia. Ensinnäkin on tärkeää, että keskitymme hyötyihin, joita saamme pitkän aikavälin rahoittamisesta, emmekä niihin haittoihin, joita lyhyen aikavälin rahoituksesta saadaan. Joten tein tästä tarkistuksen jotta muuttaisimme hieman tätä painopistettä. No sitten tämä pitkä aikavälin näkymät, joita investoijat voivat, johon ne voivat painostaa, on yksi tärkeä asia ja siksi halusin tähänkin tehdä tarkistuksen. No sitten kappaleeseen yksi. Siinä pitäisi puhua enemmänkin tavoitteista ja hyödyistä, joita pitkän aikavälin rahoittamiselta saadaan, ja tein tarkistuksen, jossa tämä otetaan huomioon. Mutta mielestäni tämä, tässä pitäisi myöskin puhua innovatiivisista rahoitusmuodoista. Erityisesti pitäisi taata se, että työntekijät ja kansalaiset ähm, myöskin hyötyvät tästä. Sitten kappaleessa kolme tein tarkistuksen, jossa otettaisiin pois tämä viittaus viittaus kiinteistöalan ja ymmärrän kyllä mistä tämä tulee, kun ajattelen valmistelijan näkökulmaa, mutta tämä kiinteistötoiminta kuitenkin on myös sellainen ala, jolla voidaan saada aikaiseksi kasvua joissakin Euroopan unionin maissa ja joillakin alueilla, joten siksi en nyt haluaisi sanoa, etteikö kiinteistöalalla voitaisi myöskin luoda kasvua joten sitä ei minun mielestäni pitäisi jättää pois näistä tulevista rahoitushankkeista. No sitten lopuksi halusin hieman vahvistaa tätä kappaletta neljä ja sanoisin, että näiden rahaston saatavuus pitäisi olla yksinkertaisempaa pk-yritysten osalta ja varmasti valmistelija on samaa mieltä tästä. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Jos ei, niin Tässähän tuli jo kollegojen kommentit ja Sarja Sähkin toimitti kom- kollegojen, ko- kollegan kommentit, mutta onko muita puheenvuoroja? Ei. No siinä tapauksessa valmistelija ehkä haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kahdesta puheenvuorosta. Uskoakseni pohjimmilta me olemme yhtä mieltä kuten näissä kahdessa puheenvuorossa jo todettiin, siitä ensimmäinen puheenvuoro tässä se, on sille, mikä liittyy rahoitukseen nimenomaan pankkisektorin osalta. Kysymys rahoituksesta, joka liittyy perinteiseen sanoen, että täytyy pyrkiä löytämään, kuten äh, on todettu, että toisenlaisia innovatiivisia ratkaisuja ilman, että että voidaan kovat eh, toisenlaisia kuin mitä käytetään muilla maailman alueilla, mutta meillä, meillä on tiettyjä vivahteeroja, mutta, mutta minusta tämä ei ole pelkästään espanjalainen kysymys, tämä eh, kiinteistökysymys ei ole pelkästään Espanjassa, eh, sellainen, joka on saavuttanut liian suuret ulottuvuudet, koska muitakin alueita Euroopassa, muitakin taloudellisia alueita Euroop- maailmassa, joissa on tämä, ja ajattelen tätä kiinteistösektoria, se kautta pyrkii myöskin edistämään sosiaalista asumista, on aika myöskin kestävää kehitystä, mutta joka tapauksessa tässä on tiettyjä vivahteeroja, mutta tarjouskonsulaatioita on esittänyt, joita herra Benjamin ovat olleet hyvin rakentavia, jotta me voimme olla hyvin pitkälti yhtä mieltä niistä, enemmistöstä niitä. Joten että on tehty, olen iloinen niistä, jotka ovat pyrkineet olennaisimmiltaan parantamaan tekstiä. Merci beaucoup. Kiitoksia. Me tutkimme kompromissitarkistuksia 5. joulukuuta ja sitten äänestämme 9. päivä. Ekon valiokunta sitten käsittelee tätä 20. tammikuuta. Sitten tämä asia on käsitelty, mennään kohtaan 10. Ja annan uudelleen Martin Kasslerille puheenvuoron, jotta hän voi esittää 27 tarkistusta, jota on laadittu eh, lausuntoluonnokseen. Tässä vastaava valiokunta on IMKO-valiokunta ja aiheena on solvit. Olkaa hyvä valmistelija. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Luulen, että tämä menee todella pikaisesti. Kiitän kaikkia 27 tarkastusta. Ne ovat olivat ikään kuin, sillä niillä lailla, silloin oli vastakkaisia, että konflikti olisi voinut syntyä. Ehkä voisi mainita tässä kolme ryhmää. ensin kysymys liikkuvat työntekijät ja heidän ongelmansa sisämarkkinoilla ja toisekseen sellaiset kysymykset, jotka liittyvät ihmisiin, joilla on rajoituksia, Mit, eli miten heitä voitaisiin paremmin auttaa Solvitin kautta ja miten he pääsivät paremmin Solvitin, Solvitin kotisivuillekin. Sitten kolmas kysymys liikkuvista työntekijöistä siltä osin, että millä tavalla heitä voidaan auttaa eläkeasioissa tai ylipäätään sosiaalivakuutusoikeudellisissa työsuhteissa, konfliktien selvittämisessä tai, sen, tai tilanteen tukemisessa solvitivälityksellä. Solvit on vielä kovin tuntematon tai vähän tiedossa, sitä käytetään vielä liian vähän. Eräät kollegat ovatkin jo painottaneet sit tätä sen kernaasti otan mukaan tähän paperille, että me tarvitsemme tässä parempia viestintämahdollisuuksia, ehkäpä, niin kuin edessä kollega ehdotti, että, että tällainen Euroopan kansalaisten vuosi, sitä voitaisiin kehittää niin, että tätä, instrument, tätä konfliktien hoitamisvälinettä voitaisiin paremmin julkistaa ja kaiken kaikkiaan nämä 27 tarkistusta, niistä varmasti tullaan vasaroimaan kolme kompromissitarkistusta, ja toivonkin, että kaikki sit poliittiset, poliittiset ryhmät voivat sitten tukea tällaista hyvää yhteistä ratkaisua. Hyvää ratkaisua. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että, että tällä lausunnolla me haluamme solvit-välinettä myös mainostaa ja kehottamaan myös käyttämään sitä välinettä varsinkin, varsinkin sellaisissa asioissa, kun ajatellaan niin Slovetskan mietintöä ja lähetettyjä työntekijöitä, joka sisältää muun muassa sosiaalista polkumyyntiä käsitteleviä kysymyksiä. Tähän liittyy myös konfliktien sovittelu. Ja tässä tämä solvit voisi olla ehkä hieman paremmin käytössä. Ja tältä kannalta tarkastellen olisin iloinen, jos todellakin saisimme tämän kompromissin äh, viilattua niin hyväksi, että solvit saisi enemmän julkisuutta osakseen ja kansalaiset saisivat näin olla mahdollisuuden olla menemättä äh, äh, tuomioistuimeen, vaan voisi käyttää tällaista verkostoa ilman suurempia kustannuksia. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Valdakino, onko muita? Herra Benjo. Rova Baldacchino ja sitten Rova Herbenio. Grazie, sul president. Ehm, Kiitos, puheenjohtaja. Itse asiassa minä voin sanoa, kuten esittelijä totesi, että me voimme tukea useampia tarkistuksia, joita on esitetty. Monet tarkistukset, jotka lisäävät Solvit-verkoston näkyvyyttä sekä online-muodossa niin, että se on yhteydessä muihin EU-portaaleihin. Yksi hallinnokomiteoiden neuvontajärjestelmässä on myöskin sosiaaliturvajärjestelmät ja näiden portaalien kautta, samoin kuin myös kansalaisille paikan päällä, niin että tämä olisi lähempänä kansalaisia, koska viime kädessä kansalaiset voivat hyötyä tästä solvitjärjestelmästä, ja silloin voimme sanoa, että tätä varten me ehdottomasti tarvitsemme tukea ja ajatella myöskin panoksia, joilla tämä palvelu saataisiin näkyvämmäksi niin, että se voi toimia paremmin. On myös mielenkiintoista tässä lausuntoluonnoksessa se ehdotus, että jäsenvaltioilla voisi olla mahdollisuus kehittää solvit-keskuksia kansallisella tasolla. Myös se voi johtaa siihen, että ollaan lähempänä kansalaisia. Uskonkin, että tätä on tuettava, mutta muuttamalla tarkistuksella, jolla tarkistetaan, varmistetaan se, <clears throat> että nykyiset ongelmat – sanan ratkaistua solvitilla. Ja niin, että järjestelmän hallinnointi säilyy kansallisella tasolla. Mutta sen lisäksi uskon myös, että me tarvitsemme kompromissin siitä, mitä esittelijä puhui rajat ylittävästä työoikeudesta – työvoimasäädöksistä ja että me tarvitsemme erityistä tarkkaavaisuutta, joka kohdistuu siihen, miten rajatulot tulot ylittävässä tapauksissa nämä ratkaisut ovat käyttävissä ja myöskin se, että ei saa olla minkäänlaista syrjintää. Ei verkkosivulla eikä palvelua, niiden pitää olla myöskin vammaisten saatavilla. Ja lopuksi Muutama asia, jotka eivät ole nousseet esille, mutta voimme päästä sopimukseen myös solvitista ja siitä, miten sitä voidaan parantaa niin, että saadaan parasta palvelua kaikille Euroopan kansalaisille. Kiitoksia sitten Benjo. Yes, uh... Niin, kiitoksia. Nyt puhun Marian Hakinin puolesta. Hän pahoittelee, että ei päässyt tänään itse paikalle. Marian haluaisi kiittää valmistelijaa erittäin hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. Hän on suurilta osin kollegojen tarkistusten kanssa samaa mieltä. Kiinoon tarkistus, joka liittyy erityisesti Solvitin rahoituksen näkyvyyteen ja avoimuuteen, ja myös Papadokulun tarkistus, jossa puhutaan Euroopan laajuisesta lähestymistavasta, on hyvä, ja myöskin nämä EUn oikeudet ja myöskin tämä riidanratkaisu, oma ratkaisuverkko. Ja tässä puhutaan yhdenmukaisesta lähestymistavasta ja myöskin siitä, että tämä pitää saada paremmin kansalaisten näkyville. Marian on niistä samaa mieltä. Ja myöskin hän on samaa mieltä siitä, että tarvitaan linkkejä, yhteyksiä Solvitin ja muiden ongelmanratkaisuverkkojen välillä. Ja myöskin tämä tiedotuskampanja 2014 on hän mielestä hyvä. Ja hän mielellään tekee yhteistyötä sitten tulevaisuudessa muiden varjoesittelyjen kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Kastler, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Kiitoksia kovasti. <clears throat> Kiitän myös tästä esityksen temposta, erityisesti Rova Hakenin nimissä. Haluan ihan pari asiaa haluan ottaa esille. Äh, näkyvyydestä olemme varmastikin samaa mieltä. Tässä on, on liian vähän kansalaisia, jotka ylipäätään tuntevat tätä, tämän välineet äh, kiistojen sovittelussa. Olen omassa vaalipiirissäni on antanut tämän ikään kuin tuollaisena matkaohjeena että, ja sanonut, että kannattaa auttaa. Ja se on auttanutkin. Näkyvyys on hyvin tärkeä kohta. Ja vielä yksi asia, jonka unohdin itse silloin, kun, jonka aion äh, kirjoittaa tähän mietintöön, että nimittäin tämä solvitaloite sitä pitäisi hieman hajauttaa, että Solvit regiomalli, tällainen alueellinen malli, niin että myös alemmalla tasolla saataisiin tämä verkosto näkyviin. Ja niin kuin te sanoitte hienosti, että päästäisiin lähemmäksi kansalaisia ja näin ollen sen näkyvyys myös toimisi paremmin. Hyvä idea. Kiitoksia siitä, että haluatte tukea myös tätä alueellista Solvit-regioa. Merci beaucoup. Kiitoksia. No niin, tutkimme kompromissitarkistuksia 17. joulukuuta ja äänestetään sitten sen jälkeen. No niin, olemme päässeet tämän kohdan käsittelyn loppuun. Ja sitten hyppäämme kohtaan 12. Annan puheenvuoron Phil Benjonille. Hän esittelee meille 22 kompromissitarkistusta, jotka on laadittu tähän asiakirjaan työntekijöiden rahoitusosakkuusyritysten tuloksissa. Ja puheenjohtajan paikalle siirtyy edustaja Schulte. Um, a... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen varjostellinen kokous oli viime viikolla. Ja huomenna on jälleen varjostellinen kokous. Tulemme tänä iltana jakamaan päivitetyt kompromissitarkistukset. Saattaa olla, että nämä jo saatavilla, mutta tarkistan, tarkistan tunti sitten, mikä tilanne oli. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoja hyvin rakentavasta ensimmäisestä varjoistelijan kokouksesta. Me onnistumme kattamaan kaikki esityt kompromissitarkistukset hyvin lyhyessä ajassa, ja olen pystynyt ottamaan huomioon lukuisemmat, useimmat aiheet, joita kollegoilla on ollut, ja ne näkyvät myöskin näistä päivitetyistä kompromisseista. Aion nyt keskittyä muutamaan, koska useimmat niistä ovat sellaisia, että me pääsemme hyvin helposti sopimaan sellaisiin sanamuotoihin, joista voimme olla yhtä mieltä. Olen saanut kaksi uudelleenmuotoiluesitystä SD-ryhmältä, jotka koskevat T- ja V-tarkistuksia. Näitä ovat myöskin vihreät tukeneet ja T:n osalta me sanoisin, että, että pyytää työntekijää tulemaan osalliseksi hallinnoinnissa. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijät voivat valita ja he saattavat myöskin valita, että eivät ole osallisina tällaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Sitten on muutamia alueita, joilla, joista on tarvita käydä keskustelua ja jos odotan kollegoilta kommentteja. Tärkein näistä on kohta 21 järjestely. Uskoimme, että se oli joidenkin jäsenten kannalta vaikea tukea Joten minä huomattavasti vesitin tätä, että poistin sitä kaikkein ongelmallisimmat kohdat ja toivon, että kollegat pystyvät tekemään samanlaisiin ponnistuksiin ajatellen muokattuja kompromisseja ajatellen ja odotankin mielenkiinnolla huomista kokousta. Ja, i- no niin, seuraava puhuja on Evelin Regner. Kiitoksia puheenjohtaja. Heti kättelyssä kiitän esittelijää rakentavasta työskentelystä. Siksi voin puhuakin varsin lyhyesti. Hän jo ottikin esille, että suurin ongelma on varmasti tämä järjestelmä 29 aika innostuneesti jo tarkastelimme tulevaisuuteen ja kun katsottiin ää, sitten, sitten todellisuutta, niin tässä 29 järjestelmästä ei olisi ää, mitään sen kummempaa. Meidän ehkä täytyy vielä ää, lyödä päämme yhteen, että koska tähän mennessä muotoilu on ollut niin, että se ei ollut niin kovinkaan viisas, tämä 29. järjestelmä, että sitä kannatettaisiin. Me olemme viilanneet sitä sanamuotoa, että se ei olisi niin kauhean kielteisen henkinen, mutta minusta tämä kuitenkin menee siihen suuntaan. Viime viikolla tästä puhut, te puhuitte Herbenion tästä ja, ja minä lähetin kommenttini kompromisseisiin T ja V olen vakuuttunut siitä, että kaikki varmasti menee sopusuhtaisesti eteenpäin. Sitten lopuksi vielä yksi kommentti, kom, jonka tekisit, josta te, joka liittyy, liittyy Assariassa ja minun kompromissiehdotuksen, joka, jossa poistet, poistettaisiin tarkistukset 24 ja 25. Ja, en, ja, ja ehdotetaan seuraavaa muotoilua, jota en kannata ja tämän haluan sanoa tässä valiokunnassakin selvästi, täällä sanotaan, että harkitsi, että näitä vaikutuksia voidaan, siinä voidaan vaikuttaa vakaalle ja toimivilla instituutioilla, joka mahdollistavat työntekijän osallistumisen, sitten joku samalla havaitaan, että työntekijät eivät välttämättä omaa e, spesialistitaitoja e, tällaisia toimeenpanotehtävissä tai kilpailu, e, yrityksen sisäisessä kilpailussa. Minä painotan tätä siitä syystä, että jo tämähän ei ole, ei ole kysymys sellaista työntekijöistä, joilla ei ehkä ole tällaista tai tuollaista taitoa, vaan äh, yhtä sama koskee myös äh, pää, yrityksen pääomapuolta. Tai sitten, että sitten saattaa olla sellaisia työntekijöitä, joilla on näitä taitoja. En nyt se, antaa sellaista kuvaa tässä, että, että tässä on, taidot ovat tuolla ja taas tuolla taas ei ole. Siitä pitäisi myös sopia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Kassler. Minä haluaisin ryhmäni nimissä kiittää esittelijää ja haluaisin vielä viittaa yhteen asiaan, nimittäin tämä 29. järjestelmä. Mehän voimme sanoa, että emme voi näitä asettaa toisiaan vastaan, vaan tämä 29. voidaan parhaana käytänteenä, siis se ei korvaisi 28 kansallista, vaan se oli vapaaehtoinen parhaan käytäntöjen järjestelmä ja ehkä me sitten tämä vapaaehtoinen järjestelmä olisi sitten yrityksen käytettävissä, jotka haluavat käyttää, sitä voidaan tukea, ja yritykset, jotka sitä haluaa käyttää, niille voidaan sitä ystävällinen kommentti, että hallinnollista syistä, johdon, johdon syistä. Se olisi yksi mahdollinen tapa, mutta vielä kerran siis kiitos yhteistyöstä. Und jetzt äh, habe ich keine Wortmeldung mehr zu diesem Bericht, da gebe ich noch mal... Muita puheenvuoropyyntöjä ja annankin vielä esittelijälle äh, loppupuheenvuoron. I've only got one, uh... Niin, Sain vain yhden kommentin Regniltä tähän viimeiseen kohtaan, mutta luulenpa, että kun hän näkee tämän uudelleen muotoilun, hän huomaa, että olemme itse asiassa juuri uudelleen laatineet tämän kohdan, joka liittyy näihin asianmukaisiin taitoihin, joten toivon, että voisit sitten olla samaa mieltä tästä. No, en halua, että tästä poistetaan kokonaan tämä 29. järjestelmä. Meidän pitää vain viitata siihen yleisluotoisella tavalla kun puhutaan yrityksistä, jotka haluavat tehdä rajat ylittävää työtä. Ja tietysti paras käytäntö on jo tässä otettu huomioon hyvin pitkälti. Olen huolissani siitä, ettei tästä nyt poitettaisi näitä viittauksia parhaista käytännöistä 29 järjestelmän puitteissa. Eli haluamme, että kaikki kolme ryhmää ovat mukana jotka, siis kolme ryhmää, jotka puhuvat tästä asiasta nyt täällä, että saisimme sellaisen tuloksen, että voimme kaikki tukea. Jos emme pääse tähän huomenna, niin no toivon, että pääsemme yhteisymmärrykseen. No niin, toivottavasti. Me olemme kaikki yhtä toiveikkaita sin suhteen, että sopuun päästään. Täytyy vielä sanoa, että tässä on vielä aikaa, koska tämä tästä äänestetään ei huomenna, vaan 5. joulukuuta. Ja näin ollen teillä on aikaa vielä löytää ja hieroa sopua. Ja oletamme, että se tulee tammikuun tai äh, helmikuun täysistuntoon käsiteltäväksi. Ja näin ollen tämä kohta on loppuun käsitelty. Sitten meillä vielä on kohta 13, mutta sitä meillä ei ole, vaan se siirretään huomisaamulle viimeiseksi kohdaksi huomisaamon istunnossa tässä valiokunnassa. Tämä on sellainen sopu, josta on tehty, sovittu esittelijän kanssa, eli huomenna sitten se on puolilta päivin viimeinen esitys, josta on kohta. Näin ollen tämän päivän kokous voidaan päättää tähän, ja toivotankin teille mukavaa iltaa, kuulemiin.